Colleagues, ladies and gentlemen, let us start immediately. No niin, aloitetaan heti. Ihan yksinkertainen otsikko TTIP-neuvottelut, mutta kovin monimutkaisia juttuja, kuten tiedätte. Komission edustaja herra Petros Sulmelis, joka on osastopäällikkö markkinoille pääsy energiaraaka ja teollisuus ulkomaankaupan pääosastolla komissiosta. Ensimmäinen puhuja on Hido Huben, joka on yksikön päällikkö Yhdysvaltain suhteiden osastolla ja hänkin ulkomaankaupan pääosastolta. Kiitos, että tulitte kertomaan seitsemännestä neuvottelukierroksesta TTIP-neuvotteluissa, joka oli Chevissä Marylandissa 21. syyskuuta 3. lokakuuta 2014. Niin, kuten muistatte, virallisesti neuvottelut alkoivat heinäkuussa 2013. Seitsemäs kierros on meneillään nyt. Ja Komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt TTIP TTIPtä yhtenä kymmenestä prioriteetista uudelle komissiolle. Tämä liittyy myös kongressivaaleihin 4.2014 Yhdysvalloissa. Kuten tiedätte, republikaaninen puolue voitti senaatin haltuunsa nyt näissä välivaaleissa. Yhdysvalloissa. siis näiden kahden presidentin vaalin välillä. Ja sen mahdollinen vaikutus sitten tuleviin neuvotteluihin voi olla suuri. Ja he ovat, tai ollaan kovin kiinnostuneita teidän mielipiteestänne myöskin tästä vaikutuksesta. No tuota, jos sopii, että puhuisitte 15 minuuttia, koska sitten tulee jäseniltä kysymyksiä. Sekin saattaa olla jopa tärkeämpää. Ja jos voisin antaa ensimmäisen puheenvuoron herra Lantelle, Inta-valiokunnan puheenjohtaja. Teidän huomioon olisivat myöskin kovin tärkeät, kun tässä asiassa itse asiassa johdatte Euroopan parlamenttia. Ja itri olemme kovin kiinnostuneita siitä, mitä haluatte sanoa valiokunnallemme, niin että koordinoimme ja toimimme yhdessä. Yhdistämme ponnistuksemme. Tässä hyvin tärkeässä asiassa, siis hyvin tärkeässä myös Euroopan parlamentille. Hyvä kollega, teillä puheenvuoro. Dankeschön. Niin, kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Teollisuusvaliokunnan jäsenenä tietenkin viime kaudella pääsin työstämään tätä kysymystä vähän intensiivisemmin, mutta selkeästi kauppa- ja teollisuusvaliokuntien tulisi olla läheisessä yhteistyössä, että uudelleen teollistumista voidaan ajaa eteenpäin Euroopassa. Siinä mielessä tämä TTIP-sopimus on selkeästi väline – jolla voidaan parantaa teollisuuden kehitysmahdollisuuksia. Ja siksi tai siitä on erityisimmin tässä kyse ja me olemme nähneet nyt seitsemän neuvottelukierrosta ja joillain aloilla todella on mahdollisuuksia vahvistaa teollista tuotantoa, jos ajatellaan esimerkiksi tullien alentamista – tai katsotaan sellaisia aloja, joilla korkeat tullit estävät markkinoille pääsyn. Esimerkiksi yksittäisille ajoneuvoille Yhdysvalloissa on asetettu 25 prosentin tulli, koska niitä ei pidetä henkilöautoina, vaan maatalousalan ajoneuvoina. Meillä on monilla aloilla samantyyppisiä standardeja jotka johtavat saman tyyppisiin tuloksiin esimerkiksi. Insofern glaube ich auch hier lohnt es sich. Törmäystesteissä esimerkiksi. Tässäkin kannattaisi varmasti neuvotella siinä, että saataisiin johdonmukaisuutta ja näin parannettua kilpailukykyä EU-markkinoilla. Näin varmasti mahdollisuuksia myös muilla neuvottelun aloilla. Sitten jollain aloilla yhteistyö on vähäisempää, koska meillä on niin erilaiset standardit kemikaalialalla esimerkiksi, jos ajatellaan mitä Reachin osalta on tehty, niin Yhdysvalloissa kannat ovat melko erilaisia. Siinä tuskin niin paljon lähennymme, tämäkin on nähtävä. Mutta kuitenkin mielestäni laajoja yhteistyön mahdollisuuksia meillä on olemassa, jotta voimisimme tukea uudelleen teollistumista. Meidän pitäisi käyttää näitä mahdollisuuksia hyväksemme, myöskin kun ajatellaan palveluita. Me totta kai joudumme pohtimaan myös sitä, tuleeko sopimukseen energian luku. Energia on varmasti väiten säädelty resurssi maailmanlaajuisesti – joten ehkä muutamat laatustandardit ja sopimusneuvottelut ehkä tässä yhteydessä olisivat paikallaan, jotta saataisiin malli sille, minkälainen tämän vuosituhannen kauppasopimus voi olla. Esimerkiksi televiestinnän alalla on ajateltava, miten välttämätöntä on tukea teollisuuden digitaalista kehittymistä ja tässä on varmasti paljon taloudellista potentiaalia. Kuitenkin tässäkin yhteydessä, hyvät kollegat, on pitkälti kyse siitä, että on tarkkaan kunnioitettava tietosuojaa. Varmaankaan Euroopan puolella ei ajatella sitä, että voitaisiin vapaasti jakaa kaikenlaisia tietovirtoja, joten järkevä tietosuoja on varmasti tarpeen tässä yhteydessä. Joskushan esitetään hyvinkin kriittisiä huolia, mutta kehitys mahdollisuuksia varmasti myös on, ja kansainvälisen kaupan valiokunnassa mielellään ollaan läheisessä yhteistyössä ITREn valiokunnan kanssa. Yhteistyö Teidän kanssanne puheenjohtaja Busek varmasti voi edetä esimerkillisesti, joten toivon, että saamme tämän suuren laivan TTIP-sopimuksen satamaan. Tämän vaaditaan myös paljon lisää avoimuutta. Onneksihan nyt mandaatti julkaistiin lopulta kaksi viikkoa sitten ja olen oikeastaan aivan vakuuttunut siitä, että uuden komission kautta saamme lisää avoimuutta, jotta rakentava vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa on myös mahdollista. Kiitos oikein paljon hyvästä yhteistyöstä siis. Toivon, että voimme tehdä työtä edelleen tässä yhteistyön hengessä. Uh, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Sitten keskustelun lopuksi pyydän teiltä myös huomioita. Kiitos kovasti ja sitten komission molemmat puhujat. Tietysti valikuntamme kannalta toiset asiat ovat mielenkiintoisempia kuin toiset, esimerkiksi sääntelyasiat tai raaka-aineet, energia- ja pk-yritykset. Mutta kysymyksessä varmaan tulee sitten esille kaikki, mikä on meille tärkeää. Sitten ehdottomassani järjestyksessä herra Hido Hauben, ensimmäinen puhuja. Thank you very much and, uh, good... Kiitoksia ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Niin, me olemme varmaan tässä hyvissä käsissä, koska ympäristöneuvottelija Petros on tässä oikealla puolellani niin ja minä olen TTIPn yleisneuvottelijana tässä ja Ignacio on pääneuvottelija. Teidän pitäisi olla tietoisia siitä, että että kun neuvottelemme teidän ja jäsenvaltioiden puolesta, olemme hyvin selvillä siitä poliittisesta kiinnostuksesta, jota nämä neuvottelut täällä parlamentissa aiheuttavat. Ja olemme tietoisia myös siitä, että jos neuvottelut saatetaan loppuun, niin tämä on varmaankin kaikista laajin kauppasopimus, josta olette koskaan äänestäneet Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Olemme tietoisia siitä, että meidän täytyy yhdessä kulkea tätä tietä eteenpäin. Olemme tehneet tätä INTA-valiokunnan kanssa, mutta yhtä lailla haluamme olla täällä läsnä, koska haluamme, eh, että se mitä me yritämme saavuttaa, niin sen parlamentin jäsenet ymmärtävät ja toivon mukaan jakavat samat ajatukset. Tämä on vasta kolmas uuden komission jäsenen työpäivä, joten tässä vaiheessa minulla on vielä kovin paljon sanottavaa siitä, mitä hän haluaa. Hän on matkustanut nyt Ruotsissa. Pari päivää saapui vasta tänään. Hänellä oli edellisen salkun asioita siellä käsiteltävänä vielä, mutta on varmaan oikein, jos sanotaan, että Inta-valiokunnan kuulemisessa komission jäsen ilmoitti, että monet laajat periaatteet siitä, miten Euroopan unionin kauppapolitiikkaa halutaan viedä eteenpäin, ovat sellaisia, että hän puoltaa vapaita markkinoita, korkeaa suojan tason standardeja ja hän haluaa lisää avoimuutta. Ja hänen aikomuksenaan on olla yhteydessä myös puheenjohtaja Langeen pian niin, että voidaan tarkastella yhdessä siten, miten nämä eri prioriteetit voivat sitten löytää muotonsa tässä. Hän on haastattelussa myös sanonut, että hän puolustaa TTIP-neuvottelujen uutta alkua, koska vuonna 2014 neuvottelut ovat olleet hieman hakoteilla, mutta ei tätä pidä myöskään liioitella. On aivan normaalia, että kun on tällainen poliittinen siirtymä täällä Euroopassa, niin tilanne on nyt vakautunut tämän osalta. Ja tietysti Yhdysvalloissa järjestettiin eilen vaalit, ja niistäkin te sanon sanasen tuossa hieman myöhemmin. Tässä kuussa, jos oikein olen ymmärtänyt, komission jäsen aikoo olla yhteydessä tähän parlamenttiin ja neuvostoon ja kansalaisyhteiskuntaan. Ja odotamme, että hänen ensimmäinen tapaamisensa näiden neuvottelujen puitteissa amerikkalaisten kanssa tulee tapahtumaan vasta sen jälkeen, kun hän on käynyt nämä keskustelut omaan eurooppalaisen omien eurooppalaisten keskustelukumppaniensa kanssa. Kuten tiedätte, tässä TTIP-yhteydessä olemme aloittaneet myös julkisen kuulemisen joka on erityisinstrumentti, joka on kauppasopimuksen investointiluvussa ja komission jäsenemme vie tätä nyt poliittisesti eteenpäin ja tarkastelee tämän kuulemisen lopputulosta. Siihen tuli yli 150 000 vastausta. Tämä on hyvin paljon julkiseen kuulemiseen, kuten varmaan voitte kuvitella. Ja komission jäsen haluaa ensin käsitellä näitä vastauksia sitten komission kollegion keskuudessa niin, että voidaan ajatella yhdessä, miten tämä instrumentti menee eteenpäin. Ja sen jälkeen tätä käsitellään, ISDS käsitellään sitten jopa parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja täm, tätä tullaan sitten, tästä tullaan keskustelemaan tulevina viikkoina ja kuukausina. Yhdysvalloissa, kuten tiedätte, järjestettiin vaalit eilen ja kaikista tärkein muutos oli se, että senaatti siirtyi nyt republikaanien käsiin. Ja tämä tarkoittaa siitä, että valiokuntien puheenjohtajat vaihtuvat tammikuusta alkaen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kongressin agenda on nyt merkittävästi helpompi, koska republikaanit, jotka jo kontrolloivat parlamenttia, kongressia, voivat nyt sitten tehdä yhteistyötä myös senaatin kanssa ja voivat viedä agendaa eteenpäin hyvin. Ja on sanottu, että kauppa on yksi niistä potentiaalista yhteistyöalueista, joita on kongressin ja demokraattisen hallinnon välillä. Demokraattien hallinnon välillä Tämä saattaa tapahtua 2015 vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Silloin kenties nähdään sitten ensimmäiset lakiluonnokset kaupan edistämisestä. Ja tämä tietysti merkittävästi auttaisi siinä, että saataisiin tällaista oikeaa poliittista ilmapiiriä aikaiseksi TTIP-neuvotteluille, samoin kuin Yhdysvaltojen neuvotteluille asianmaiden kanssa. USAn puolelta 2015 vuosi on todella tärkeä vuosi Yhdysvaltojen neuvottelijalle, koska hän on ymmärtänyt, että hänen täytyy saada asioita saa valmiiksi ennen kuin 2016 järjestetään vaalit Joten vuosi 2015 on erittäin tärkeä neuvottelujen kannalta Yhdysvaltojen neuvotteluille ja hän neuvottelijalle ja hän haluaa olla yhteydessä eurooppalaiseen neuvottelijaan niin, että voidaan nähdä millä tavalla TTIP-neuvottelut saadaan menestyksen uralle ja mitä sitten aikataulu mielessä esitetään ja samoin sopimuksen sisältökysymysten osalta. Te voitte varmaan rentoutua samoin kuin komissio. Te olette uusia täällä. Ainakin jotkut teistä ovat. Teillä on viisi vuotta aikaa tarkastella tätä asiaa, joten teidän ei tarvitse mennä näihin Charlemagnen loputtomiin kysym- keskusteluihin vuodesta 2015 tai 2016, koska jossain vaiheessa mandaattinne aikana tämä nyt laskeutuu pöydillenne käsiteltäväksi ja voitte sitten tehdä päätöksen, kun sen aika on. Lyhykäisesti eh, lopettelen vielä tässä ennen kuin annan puheenvuoron kollegalleni Petrokselle. Missä me olemme nyt näissä neuvotteluissa menessä? Vähän yli vuosi on nyt neuvoteltu, seitsemän kierrosta on käyty ja laajalti ottaen sanoisin, että vuoden työksi tämä nyt ei ole mikään huono saavutus. Sanon tämän, koska suurimmalla osalla neuvottelualueista me olemme jo menossa kohti yhteisiä sopimustekstejä. Ja sitten suluissa sanoisin, että tässä on joillakin alueilla eroavaisuuksia. Ajatellaanpa nyt kestävää kehitystä amerikkalaiselle Labor and Environment. Tästä ei ole vielä yhteistä tekstiä. Ja puheenjohtaja Lange mainitsi myös tässä jotakin osioita, joita täytyy vielä muotoilla uudelleen. Paljon on tehtävää vielä jäljellä, samoin markkinoille pääsyn osalta täytyy vielä neuvotella paljon omien markkinoidemme avaaminen sellaisilla alueilla, joilla ne ovat vielä suljettuja tai joissa on merkittävää suojelua, suojaa päällä. Ja näitähän on molemmilla puolilla tietysti tätä tarvitaan neuvotteluja varten. Ja sitten lopuksi vielä nämä uudet syy- säännöt. Neuvottelujen tarkoituksena on kehittää vielä sellaisia sääntöjä, joista tulee sitten myöhemmin ikään kuin tällainen malli, formaatti, joka voidaan eh, siirtää myös muihin vapakauppaneuvotteluihin ja sopimuksiin. Joten tässä neuvotellaan monista eri asioista. Jotkut niistä ovat äärimmäisen strategisia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tässä on markkinoille pääsystä kysymys, samoin sääntelyyhteistyöstä ilman, että menetetään suojelu ja suojelustandardeja. Ja sitten tässä on sääntöjä aloille, joilla sitä ei vielä ole, kun herra Lange mainitsi tässä tietosuojan ja tiedon varastoinnin sen, millä tällaista sitä varastoida tämän päivän ö, taloudessa, talouselämässä. Myös yksityisyystaso ja sen suojaaminen näitä käsitellään samalla tavalla kuin sanoin. Tämä, ei, tämä sopimus ei tule alentamaan standardeja mm, millään tavalla. Yksityisyyden suoja, se tehdään sillä lainsäädännöllä, mitä te hyväksytte, mutta markkinoiden avaaminen sehän on vahvasti liitoksessa todellakin näihin kauppaneuvotteluihin ja se liittyy myös siihen talous, taloudelliseen maailmaan, jossa me elämme tänä päivänä. Tässä oli minulta kaikki ja nyt annan puheenvuoron kollegalleni Petrokselle. <clears throat> Yes, thank you very much, uh, chairman. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Tämä vähän yleisemmän alustuksen jälkeen luvallanne puhun vähän täsmällisemmin ja teknisemmin energia- ja raaka-aine puolesta neuvotteluissa. Kun neuvottelemme energiasta ja raaka-aineesta EUn puolelta. Energia on meille nyt suuri haaste. Mutta se on ala, puheenjohtaja Lange viittasi siihen, jota ei ole vielä kunnolla katettu kansainvälisten sääntöjen kautta VTO, määräykset koskevat kyllä energiaa ja raaka-aineita, mutta siellä on suuria puutteita. Eikä kaikkiin aloihin ole puututtu nyt monenvälisissä säännöissä vielä ja siksi meistä on tärkeää käyttää näitä neuvotteluita, jotta voidaan edelleen kehittää globaaleja sääntöjä ja päästä luomaan sellaisia sääntöjä, jotka loisivat avoimet ja kilpailua edistävät olot toimijoille tällä sektorilla. Me olemme tehneet ehdotuksen Yhdysvalloille vuosi sitten. Siinä oli tiettyjä määräyksiä, jotka olisi voitu ottaa energiaraaka lukuun TTIP-sopimuksessa. Jälleen kerran näissä määräyksissä pyritään katsomaan laajasti koko spektriä toimia tällä alalla. Ajattelen esimerkiksi lupamenettelyitä, jotka liittyvät toimintaan avoimuus, syrjimättömyys ja sen lisäksi tietyt hinnoittelukäytänteet, jotka ovat laajoin levinneitä. Eli tällainen kaksinainen hinnoittelu – käytäntönä ja säädellyt hinnat, joita joissain maissa on. Lisäksi ehdotukset koskivat mahdollisesti sitä, että kielletään monopolien vienti- ja kauppamahdollisuudet ja sitten tällainen kolmansien osapuolten pääsy energiatuotteiden kuljetusinfrastruktuuriin – kaasun tai sähköverkkoihin. Ja sitten energiatuotteiden siirtäminen ja kautta kulku. Ja sitten kysymykset, jotka liittyvät offshore kaasu- ja öljytoimintoihin. Tässä ovat sellaisia, on tällaisia kysymyksiä, joista voitaisiin hyvin näissä neuvotteluissa keskustella. Ehdotus, kuten voitte kovitella sisältää myös tärkeänä sen, että Yhdysvaltain määräykset, jotka liittyvät raakaöljyn ja kaasun vientiin, päästäisiin purkamaan. Nämä ovat tärkeitä fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä kysymyksiä. Nämä liittyvät tietenkin akiin, jota meillä EU:ssa on tällä hetkellä. Lisäksi olemme ottaneet esiin uusiutuvia energioita koskevia kysymyksiä. Tämä on ala, jota haluamme kehitellä edelleen seuraavan neuvottelukierroksen alla. Yhdysvaltain puolelta ei ole vielä poliittisesti tehty päätöksiä energia- ja raaka-aineluvun sisällyttämisestä sopimukseen ja sitä, että poistettaisiin vientirajoituksia EUn suuntaan muodollisesti ei vielä ole vastattu EUn tekemään ehdotukseen. Energiaviennin osalta Yhdysvaltain kanta on se, että kysymys voitaisiin ratkaista. Uh, uh, Ajatellen sitä, voisiko EUlla olla tällainen vapaakauppasopimus, joka mahdollistaisi automaattisen lupamenettelyn. Not uh, a commitment enshrined in the agreement. Tämä sitoutuminen olisi tärkeää saada sinne sopimukseen. Ja tällaista samaa rajoitusta ei ole raakaöljyn osalta. Sitten EUn puolelta – Geostrateginen merkitys tuli yhä uudestaan esiin. Energiansaannin turvaaminen, kilpailukyky. Näitä osin selitettiin meidän toiveitamme poliittisella tasolla. Edellinen komission jäsen de Hycht kävi Washingtonissa syyskuussa. Kuulemisensa aikana komission jäsen Malmström – myös puhui energialuvun aikaansaamisesta TTIP-sopimukseen, mutta kun odottelemme nyt Yhdysvaltain vastausta tähän asiakirjaan, niin tekniset neuvottelut eri osatekijöistä ovat käynnissä, osatekijöistä, jotka liittyvät asiakirjaamme ja seitsemännen neuvottelukierroksen aikana kolmansien osapuolten pääsy energiatuotteiden infrastruktuuriin oli erityisesti esillä. Lisäksi keskustelimme uudistetusta vientilupajärjestelystä Yhdysvaltain puolella. Puhuttiin siitä, miten voitaisiin yhdistellä näitä kahta järjestelmää. Teknisellä tasolla yhteistyö sujui hyvin sääntelijöiden kesken. Lisäksi saatiin lisää vauhtia Yhdysvaltain puolella tämän prosessin mutta kuten sanoimme, odottelemme edelleen poliittista kannanottoa. Seuraavaa neuvottelukielosta varten jälleen odottaen Yhdysvaltain muodollista vastausta ensin. Pohdimme kysymyksiä, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan energiatehokkuuteen ja mahdollisesti muihin kysymyksiin, joista ei ole vielä ollut mahdollista keskustella pidempään Yhdysvaltain kanssa. Tässä asiaintila tällä hetkellä. Ja totta kai toivomme, että mahdollisimman pian saamme Yhdysvaltain vastauksen, joka mahdollistaa neuvottelut tai niiden siirtämisen teknisen tasolta enemmän aiteen neuvotteluiden suuntaan. Kiitos. Kiitos komission edustajille. No sitten käydään ryhmäpuheenvuorot. Kaksi minuuttia kukin, jos sopii. Herra Messerschmidt ensin. Thank you, Chair. Um, and thank you for the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä briefauksista. Ihan muutama huomio ja kysymys. Julkiset hankinnat. Syyskuussa me tällä puolella Atlanttia päätimme ottaa Montenegron ja Uuden-Seelannin julkisten hankintojen sääntelyyn. Tästä kysymys esille, miten tämä soveltuu Yhdysvaltain lähestymistapaan asiaan. Jos vapaakauppasopimus saavutetaan Yhdysvaltain kanssa, missä nämä kolmannet maat ovat suhteessa julkisiin hankintoihin ja niitä koskeviin sääntöihin? PK-yrityksistä näen raportista, joka koskee seitsemättä kokousta, niin siellä todetaan, että Yhdysvaltain osapuoli on ottanut esille useita asioita avoimuudesta. Liittovaltiotason säännöt, pk-yritysten osallistuminen konsultointeihin, säännöt, vaikutusten arvioinnit niin edelleen. Mikä on EUn reagointi tähän ollut? Ja mikä oli motivaatio tälle sisältö vai mikä? Nämä pöytäkirjat, jotka kokouksesta saadaan, ne ovat niin neutraaleja kuin voi olla oikeastaan. Ne ei oikeastaan saa vaikutelmaa siitä, että onko se ollut kritiikkiä vai hedelmällistä keskustelua. Kolmanneksi, maataloustuet puuvilla. Tämä on kliinisen, kliininen paperi tältä osin. Onko se ollut osa keskusteluja? Ja ihan lyhyesti neljänneksi viitaten siihen, mitä ensimmäinen puhuja sanoi. Tätä on kutsuttu potentiaalisesti kaikkien vapakauppasopimusten äidiksi. Todellakin haluaisimme pitkäikäisen ja vahvan äidin sitten pian. Mutta onko ollut mitään huomioita muilta kolmansilta osapuolilta kautta maailman? Ja mikä reagointi on tähän ollut, että toivottavasti tämä tuleva sopimus vaikuttaa kaikkiin tuleviin vapaakauppaneuvotteluihin globaalisti tämän jälkeen. Kiitos. Rova Milinar. My turn. I'm terribly sorry, chair. Minun vuoronikin ja olen pahoillani puheenjohtaja. Kiitos kovasti puheenvuorosta. Minulla on Kaksi hyvin konkreettista huomiota. Tulen Itävallasta ja sehän on maa, joka suhtautuu TTIPin hyvin skeptisesti, kuten täällä salissa olijat varmaan tietävätkin. Minä vahvasti puollan tätä sopimusta, koska olen vakuuttunut siitä, että kauppa yleisesti ottaen ja vapaakauppa on pohjana hyvinvoinnillemme. Kysymykseni teille täällä tänään on nyt seuraavanlainen. Me olemme nyt siinä vaiheessa, jossa mennään kohti SETAn hyväksymistä. Mikä on teidän näkemyksenne sen suhteesta ttip -hän? Jos CTA menee nyt läpi, niin silloinhan, jos tämä Kanadan sopimus menee läpi, niin se on hyvä lähtökohta myös TTIPlle. Mikä on komission kanta tämän asian osalta ja ratifioiko Kanadan parlamentti tämän sopimuksen? Nick. Kiitoksia. Sitten herra Esenik. Thank you very much, uh, Mr. President. Uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, kollegat. Olen viime päivinä lukenut paljon tutkimuksia. Esimerkiksi yliopistotutkimuksia – joiden mukaan se, että Euroopan unioni solmii TTIPn, vaikuttaa hyvin kielteisesti työllisyyteen, Tuottoa saadaan työstä verrattuna siihen, mitä tuottoa saadaan pääomasta, ajatellen ekologista ympäristövaikutusta. Ja myöskin olen lukenut, että pk-yritykset eivät paljonkaan hyödy TTIPstä. Rikoten osalta tulevaisuuden näkymät eivät ole kovin mukavat. Joten tiedämme, että ehkä suuret monikansalliset yritykset hyötyvät tämän sopimuksen allekirjoittamisesta, mutta minua kiinnostaisi lähinnä se, mitä EUn kansalaiset ja PK-yritykset Euroopassa hyötyvät. Ja hyötyvätkö ollenkaan? Kiitos. Thank you. Mm. Kiitos. Herra Borelli. Nell'ultimo round negoziati, nella parte riguardante le... Kiitoksia. Viimeisellä neuvottelukierroksella molemmat neuvotteluosapuolet korostivat pk-yrityksiä ja sitä, että pk-yritykset pitäisi saada paremmin mukaan neuvotteluprosessiin kuulemisen kautta, koska pk-yritykset ilmaisivat sitä todellisuutta, joka kentällä on. TTIPn osalta täytyy varmistaa myös se, että käsitellään sitä uhkaa, jonka mukaan bisneksen volyymi Euroopassa tulee merkittävästi vähenemään. Meidän täytyy varmistaa se, että pk-yritykset kykenevät kilpailemaan globaaleilla markkinoilla. Missä roolissa PK-yrityksiä on TTIP-neuvotteluissa pidetty ja mitä niillä tapahtuu, jos maailmankaupan virroissa tulee merkittäviä muutoksia? PK-yritysten täytyy olla aktiivisesti mukana neuvotteluissa ja myös julkisia kuulemisia täytyy järjestää. Tämä varmasti Euroopan komissio voi ratkaista. Meidän täytyy muistaa, että nämä ovat niitä ihmisiä, joihin tämä sopimus tulee vaikuttamaan. Heidän pitäisi olla sopimuksen hyötyjiä. Ja näyttäisi siltä, että pk-yritysten osallistuminen on hyvin alhaisella tasolla. Tämä ei siitä, että ihmiset eivät olisi kiinnostuneita tästä, vaan siitä, että pk-yritykset on jätetty syrjään. Ne eivät tiedä, mitä tapahtuu. Miten me Euroopassa voimme varmistaa sen, että TTIP-neuvottelut ovat avoimempia, läpinäkyvämpiä? Tämä pitäisi saavuttaa tämän vuoden loppuun mennessä. Maybe you would like to say... Ehkäpä nyt ensimmäinen kierros vastauksia, olisiko niin parempi? Okay. Um, so, uh, Mr. Mess- Herra Messerschmidt, kysymys julkiset hankinnat. Vapaakauppasopimuksessa sen tarkoitus on antaa molemmille etuja. Perusperiaatteena ne annetaan toisillemme eivätkä ne ulotu niihin osapuoliin, jotka eivät ole sopimuksen osapuolia. Eli siinä mielessä se on poikkeus normaalista periaatteesta, joka pätee VTOssa, jossa edut täytyy antaa kaikille. Eli mitä tahansa annetaankaan amerikkalaisille ja antavat meille TTIPssä on näiden kahden osapuolen välistä. Tämä pätisi myös hankintoihin. PK-yrityksistä ja oli useita jäseniä, jotka kysyivät niistä sanoivat, että tämä olisi sopimus suurille yhtiöille, jotka ovat jo löytäneet tiensä Atlantin yli ja vähemmän pätisi pieniin yhtiöihin. Yhdysvaltain puolella ollaan tehty sama analyysi, joka meilläkin on, että suurin osa kaupasta makrotaloudellisesti tarkasteltuna pk-yritykset tekevät paljon liiketoimia, mutta niistä aika pieni osa tuo ja vie. Eli tässä on valtava potentiaalinen kasvu pk-yrityssektorilla, jos kansainvälinen kauppa on yksinkertaisempaa ja jos täytettävät vaatimukset ovat vähemmän hankalat. Ja näiden neuvotteluiden taide onkin siinä, että yritetään löytää mekanismeja, joiden myötä paperityö vähenee, joiden, joiden myötä pk-yritysten, pienyritysten rasite vähenee, mutta niin, että meillä kaikilla on yhteiskunnissamme tietty suojataso ja markkinoillamme. Ja tietyissä tapauksissa ne ovat erilaiset suojatasot, eli taide on pitää yllä erot, paitsi silloin kun ne ovat vain teknisistä syistä, joilla ei ole logisia perusteita. Törmäystestit autoille mainittiin herra Lange tai turvavyövaatimukset moottoriajoneuvoille ovat erilaiset, mutta ne eivät ole sitten johtaneet yhteenkään kuolemantapaukseen tai loukkaantumiseen 40 vuoden aikana, joten autovalmistajan täytyy noudattaa kaksia eri sääntöjä. Mutta se lisää merkittävästi kustannuksia, eikä se ketään tee onnelliseksi tai tyytyväisemmäksi. Tällaiset sääntelyt, niiden osalta halutaan taakkaa vähentää ja kaikki muut asiat, jos ovat samat kuin aiemmin, niin ensimmäiset hyötyjät ovat pienet yritykset ihan yksinkertaisesti, koska suuret yhtiöt ovat jo löytäneet tavan sopeutua nykyisiin eroihin ja sääntöihin. Siemens tietää, miten Amerikan markkinoilla toimitaan. General Electric tietää, miten Euroopan markkinoilla toimitaan. Ja paljon siitä, mitä yritämme tehdä, on itse asiassa saada kansainvälisen kaupan kansainvälisen kaupankäynnin vuorovaikutus yksinkertaisemmiksi ja tämä erityisesti pieniä toimijoita sitten hyödyttäisi taloudessa. Maataloudesta, herrat Messerschmitt, tuet eivät ole neuvottelujen kohteena tässä sopimuksessa. Valtion tuista neuvotellaan samaan aikaan kaikkien kanssa maailmassa yhteistä maatalouspolitiikkaa emme muuta vain yhden kumppanin takia, eivätkä myöskään amerikkalaiset muuta omaa järjestelmänsä, vain sen vuoksi, että olleet meidän kanssamme. Jos haluatte valtion tukijärjestelmiä tarkastella, kaikkien osapuolten täytyy olla mukana, koska kaikki tukitasot ja suojatasot täytyy aleta rinnakkain koordinoidusti kautta kaikkien markkinoiden tuet ei. Mutta markkinoille pääsy siinä vastaus on kyllä. Ja siinäkin ihan selvästi, kuten julkisissa hankinnoissa, annetaan uusia pääsymahdollisuuksia yhdysvaltalaisille meidän maatalousmarkkinoillemme ja samaan tapaan sitten pyritään saamaan pääsyä Yhdysvaltain markkinoille meidän puoleltamme. Me olemme nettoviejiä maataloustuotteissa Yhdysvaltain markkinoille ihan vain huomauttaakseni. Usein ajatellaan, että pääintressi maataloudessa olisi puolustuksellinen, mutta viemme enemmän kuin tuomme. Ja juuri korkean laadun puolella, jos tarkastellaan missä saadaan aikaan uusia työpaikkoja, niin ne ovat nämä lopputuotteet, korkea laatu, jossa on paljon saavutettavaa. Esimerkiksi, että maatieteellisiä merkintöjä, viinimerkintöjä, juustot, kinkut, että niitä kunnioitettaisiin paremmin markkinoilla. Tämä jälleen hyödyntää pieniä tuottajia, eikä suuria monikansallisia yhtiöitä. TTIPin ja kolmansien maiden suhde. Kaikki tärkeät taloustutkimukset osoittavat, että kolmannetkin maat ovat nettohyötyjiä, vaikka tämä onkin etuisuuskohtelusopimus, jossa suojataso määritellään vain kahden osapuolen välillä. Kolmannet maat hyötyvät kuten kolmannet maat hyötyivät yhtenäismarkkinoistakin, kun ne luotiin 80-luvulla. Puhutaan Eurooppa-linnakkeesta, Fortress Europe, kaikki siitä puhuvat. Ei se sellainen ollut. Se, joka halui veidä, viedä Eurooppaan, hänellä oli yksi standardi, jossa täytettiin, hän pystyi kautta eurooppalaisten markkinoiden kokonaisuudessaan myymään vietävää tuoretta. Eli mitä Yhdysvallat ja Eurooppa voivat tehdä? missä sovitaan, ja on tietysti alueita, joissa ei sovita, niin siellä, missä voidaan sopia yhteisistä standardeista, se hyödyttää meitä, mutta se myöskin hyödyttää kolmansia maita. Rova Milinar, Itävallassa on haaste ja rohkaisen teitä auttamaan meitä tässä, kuten äh, muutamassa muussakin jäsenvaltiossa, jossa on haasteita. Ja tämä on nyt sitten julkista keskustelua. kauppaekspertinä en ajatellut, että näin kävisi, mutta teidän täytyy auttaa meitä selittämään, missä TTIP-sopimuksessa on kysymys omille äänestäjillenne. Sitten täytyy perustella, motivoida niitä, jotka uskovat. Samaan tapaan tietysti se eivät usko, mutta tämä on julkista keskustelua ja meidän kaikkien täytyy sitä oppia käymään. CTA on malli TTIPille, mutta ei täysin, koska jos on amerikkalainen sanoo sitten, että okei, se neuvoteltiin lasten kanssa, mutta emme nyt ole ihan varma, että tarkastelemme asiaa samalla tavalla, me olemme paljon suurempia ja aina he löytävät syitä, mutta CETA on modernein kauppasopimuksesta äh, saatettiin loppu kaksi kuukautta sitten vasta, eli siihen kuuluu kaup- kaup- Kauppapolitiikan parhaimpia asioita, jotka liittyvät globalisaatioprosessiin. Eli osa ttip logiikkaa ja miksi se on tärkeää, on se, että me emme säästy globalisaatiolta, vaan ihan kohtuullisella tavalla yritämme antaa panoksemme tiettyjen sääntöjen luomiseen, ja Petros mainitsi tämän nimenomaan energian osalta, koska jos tarkastelemme energia-asioita viimeisen 60-70 vuoden ajalta, se ei ole ollut malli avoimien markkinoiden kilpailukykyiselle järjestelmälle ky- kysynnästä ja tarjonnasta. Niin, lopulta sitten katsotaan, mitä sopimuksessa on ja se, mitä sopimuksessa on ja perussopimuksen säännökset. Siltä perustalta päätämme, mitkä suositukset ovat mutta useimmat ihmiset ovat sitä mieltä, että kun on näin tärkeä suuri sopimus, Aiempi komissio sen on ollut myöskin sitä mieltä ja sanoo, että ratifiointi olisi kansallisessa parlamenteissa, mutta olkaa tietoisia siitä, mitä se tarkoittaa Euroopan parlamenttinakin. Teidänkin täytyy miettiä teidän osaanne, jos sanotte OK, kaikki tämä menee kansallisiin parlamentteihin ja mitä se tarkoittaa myös kauppapolitiikan kehittämiselle. Muissakin perussopimusmuutoksissa nämä ovat samat asiat esillä. Nämä ovat kovin merkittäviä asioita. Siinä teillä on rooli mietittävänä sanoisin, että kun minä olin nuorempi virkamies, neuvosto oli meidän luvanantava elimemme. Nyt se on parlamentti ja neuvosto. Ja teidän täytyy miettiä, mihin kansalliset parlamentit tässä sopivat, koska mitä enemmän tasoja otetaan käyttöön, niin sitä vähemmän toimintakapasiteettia on. En yllättyisi, että jos mennään tähän täyteen miksi, niin yhdysvaltalaiset sanovat, että me äänestämme sitten, kun 28 jäsenvaltiot ovat kaikki saaneet omat metrinsä loppuun. Eli kannattaa näitä asioita miettiä läpikotaisin. Sitten PK-yritys kysymys yritin vastata, mutta kansalaisten osalta ajattelemme myös sopimuksen muita ulottuvuuksia, jotka voivat olla välittömästi kiinnostavia kansalaisille. Liikkuvuus mukaan lukien, miten voidaan rohkaista sitä mahdollisuutta, että työntekijät menevät toistensa markkinoille työhön, menettelyjä nopeutetaan. Ja kyllä monet suurin osa tästä vetoaa nuoriin työntekijöihin. Ja avoimuudestakin sitten mainitsin alustuksessani komission jäsenemme varmasti esittää pian aloitteita. On monia optioita, hän haluaa niistä keskustella ensin herra Langen kanssa ja sitten varmaan niistä kuulette pian. The next speaker. Kiitos, seuraava puhuja, rouva Ernst. Äh, Kiitos oikein paljon. Tulen itäisen Saksan alueelta, jossa suurin osa yrityksistä työllistää 10 tai 15 henkeä pk-yritykset tai ehkä mikroyrityksistä jopa voitaisiin puhua. Euroopan pk-yritysten järjestön puolelta on esitetty paljon varaumia tätä TTIP-sopimusta kohtaan, koska pelätään kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuisivat juuri pk-yrityksiin. Siinä mielessä teidän esittämänne ei millään muuta riitä. Pienet yritykset eivät koskaan saa sellaisia mahdollisuuksia kuin autoteollisuus esimerkiksi, joka on ihan toisenlainen. Se voi ehkä tehdä suuria kauppoja Yhdysvalloissa, mutta pienet yritykset Niistä haluaisin kuulla teiltä mielellään lisää. Niitähän on tietenkin muillakin alueilla kuin itäisessä Saksassa. Toiseksi tietosuoja. Meistä ei voida keskustella edes TTIP-sopimuksesta, jossa ei ole konkreettisia tietosuojasääntöjä. Ne kyllä kuuluvat sinne. Ja kolmanneksi mielelläni haluaisin kuulla tästä Global Development Institute 1402 asiakirjasta. Tässä esitetään monia kielteisiä seikkoja, joita syntyy, ja vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia erityisesti työntekijöiden suuntaan. En siis haluaisi kuulla ihan tällaista, että kaikki menee hyvin, vaan yksityiskohtaisemmin. Kiitos, edustaja Karins. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä sana avoimuus, sen täytyy nyt juolahtaa mielemme, koska olen varsin oudossa tilanteessa ja varmaan kaikki EPPstä me vahvasti tuemme TTIPtä. Se on loisto ajatus. Nyt käymme keskustelua prosessista, mutta itse asiassa me emme tiedä mitään tästä prosessista. Tämä on hieman ongelma. Ymmärrän, että neuvottelut ovat neuvotteluja, mutta joka tapauksessa olisi kyllä ihan mielenkiintoista ymmärtää, että kun ajatellaan tätä energia- ja raaka joka suoraan liittyy tähän valiokuntaan, niin Euroopan unionilla ei ole yhteisiä energiamarkkinoita. Se on tavoite, mutta meillä markkinoita, yhteismarkkinoita ei ole. Joten näissä neuvotteluissa, onko tällä oma roolinsa – mitkä asiat amerikkalaisten taholta tulevat esille, mihin he eivät ole tyytyväisiä, mitkä taas Euroopan puolelta ovat sellaisia, mihin emme ole tyytyväisiä, ja mitkä asiat eivät ole ongelmallisia, eritoten tällä alalla. Ja tarkoittaako se, että meillä ei ole yhteismarkkinoita energia- ja raaka-aineiden alalla, onko sillä oma merkityksensä vai ei. Minun on hieman hankala ymmärtää tätä. Minun mielestäni tämä on surkea tapa työskennellä Euroopan parlamentin näkökulmasta. Katsottuna voidaan vain kysyä, että mistä me oikein puhumme. Minä voin kertoa äänestäjilleni, että, äänestäjilleni, että mistä tässä ehkä on kysymys, mutta tässä ei ole minkälaista menettelytapaa tälle prosessille. Minä haluaisin tietää, että mistä me nyt tarkkaan ottaen puhumme. Energia ja raaka-aineet, tästä puh- aloititte puhumaan. Mitkä ovat niitä asioita ja millä tavalla vaikuttaa asiaan ja neuvotteluihin se, että meillä ei ole yhteisiä energia- ja raaka-ainemarkkinoita? Vai vaikuttaako se? Meo. Kiitos, edustaja lopez Si, buenas. Hyvää iltapäivää kaikille. Emme ole yhtä mieltä, emme. Tämän mahdollisen sopimuksen sisällöstä emmekä mallista. 92 prosenttia järjestetyistä tapaamisista ovat olleet lobbareiden kanssa, jotka edustavat monikansallisia yrityksiä. Neuvottelut täytyy avata kaikille ja julkiste, asiakirjat tehdä julkisiksi. Ja mitä tulee sitten sisältöön? No, se tulee vaikuttamaan sellaisiin maihin kuin Espanja, ottaen huomioon eri maiden ja taloudellisten sektorien välinen epätasapaino ei tule kysyntä tässä millään tavalla lisääntymään. Näin ollen on hyvin hankalasti luotavissa lisää työpaikkoja ja tällä tavalla ei myöskään voida uudelleen teollistaa Eurooppaa. Meillä on esimerkkejä muistakin sopimuksista, joissa tämä jo tapahtuu. Ajatellaan nyt vaikka naftaa. Ensimmäisten kymmenen vuoden aikana menetettiin miljoona työpaikkaa ja palkat ovat jämähtäneet vuoden 1979 tasolle, vaikka työn tuottavuus on lisääntynyt. Eurooppa ja sen kansalaiset tarvitsevat enemmän Eurooppaa, enemmän investointeja Eurooppaan, ja tämä sopimus ei mene todellakaan tätä tietä pitkin. Kiitos. Mr. Ähm, Kiitoksia sitten herra Talitska. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, gentlemen, you have... Kiitos puheenjohtaja. Sanoitte ihan oikein, että Euroopan parlamentti täytyy olla mukana asiassa ja voin sanoa, että tällä hetkellä Euroopan parlamentti on tietyssä määrin jakautunut, mutta prosessi on tietysti vielä kesken. Esitettiin ajatuksia avoimuudesta konkreettisista asioista. Vakaasti TTIPia tuen ja uskon, että toisin kuin Angelika, niin Tsekissä meillä on vähemmän ongelmia, mutta joskus on tietysti ongelmia mielestäni keinotekisiä luonteeltaan. Jos vuoropuhelu on mahdollisimman täydellistä, mutta avointa, sitä on hyötyä. Nyt kovin paljon usko siihen, että neuvottelumandaatti julkistetaan, mutta vakavaa keskustelua täytyy olla. Sen vuoksi arvostan, että meillä on tämä mahdollisuus tänään tulevaisuudessakin konkreettisemmin lisää, ehkäpä eri muodossa, ehkäpä vähän suljetun tilaisuus, mitä voidaan käydä eh, rehellistä keskustelua. No sitten tuppaan uskomaan, että pääetu, mutta myös päähaaste neuvotteluissa olisi sääntelyasioista. Siellä, missä potentiaali piilee. Arvostaisin, jos yksityiskohtaisemmin kuin tähän asti kommentoisit julkisia hankintoja energiassa, mitä ongelmia siinä on tulossa esille. Toiseksi ydinturvallisuus. Tämä on asia, joka jossain määrin on paradoksaalisesti meitä jakava asia ja transatlanttisia kumppaneitamme Venäjä ja Yhdysvallat ovat koherentimpia ja toisaalta EU, ja te voisitte valaista meitä siitä. Kolmas asia olisi autoteollisuus. Tämä on todellakin hyvin tärkeä kysymys. Kysyä vähemmän tarif- tarifeista, enemmän standardoinnista ja sääntelyympäristöstä. Miten nämä hallintorasitteet Äh, miten sitten julkisiin hankintoihin liittyvä, liittyvät asiat tässä suhteessa. Mitä ajattelette tästä? Kiitos. Sitten herra Etheridge. Thank you. Um... Kiitoksia. Minä yleensä todella tuen vapaakauppaa ja vapaakauppasopimuksia kun kuuntelen TTIP-keskustelua, niin haluaisin olla sen tukia, mutta on muutama seikka, joka pitäisi vielä selvittää. Kun puhutaan uudelleen teollistamisesta, niin minä olen hyvin innostunut. Tuen sitä vahvasti. Toivottavasti tämä tulee tapahtumaan. Mutta Kotona ihmiset ovat kovin huolissaan asioista. He esittävät paljon kysymyksiä tällaisesta kauppasopimuksessa. Isossa Britanniassa meillä on kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä. Viime vuosina yhä enemmän yksityistä rahoitusta on tullut mukaan. Jotkut sanovat, että takaoven kautta, mutta tässä on tällainen yksityisrahoitus nyt tulossa. Huolena on se, että tässä nyt yhdysvaltalaiset yrityslakimiehet onnistuvat käyttämään tätä riitojen ratkaisumenetelmää niin, että loppujen lopuksi meillä on sellainen järjestelmä, jossa Yorkilaiset lakimiehet valvovat meidän kansallista terveysjärjestelmäämme ja sen toimintaa. Tässä on vakavia huolenaiheita ja saattaa olla, että koko terveyspalvelu menee muihin käsiin. Rova Niebler, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pari perusaihetta lyhyesti vielä tässä keskustelussa. Minä istun täällä. Niin tehän lähdette liikkeelle myös tällaisesta ajatellen nyt avoimuusaihetta vielä. Luen kiitos, useat kollegat ovat ottaneet tämän jo esiin ja minäkin vielä ottaisin sen esiin, kun aluksi sanoitte, että nyt saadaan lisää avoimuutta. komission jäsen sitoutui lisäavoimuuteen kuulemisessaan – ja TTIP-neuvotteluissa on siis uudenlaista virtaa. Mutta mitä nyt on ajateltu konkreettisesti? Tässä on monia mahdollisuuksia luoda avoimuutta. ja mitkä ovat viisi, kuusi tai seitsemän toiminnan mahdollisuutta. Nyt kollegat puhuivat jo siitä, miten hankala on myydä TTIP-sopimusta ulospäin. Ja mielellämme puhumme TTIP-sopimuksen puolesta. Se luo valtavasti mahdollisuuksia myös pk-yrityksille, mutta me kaikki tiedämme aivan liian vähän. Ja ihmisiä, kansalaisia huolettaa, heitä pelottaa. Ne, jotka eivät TTIPtä halua, kampanjoivat netissä ja kaikkialla jatkuvasti. manantai iltana olin tilaisuudessa. Sata ihmistä sanotaan, vaikka 99 selitti, miksi vastustavat TTIPtä ja minä sitten yritin sanoa, että katsotaan nyt, mitä neuvotteluista saadaan. Tilanne on hankala. Pyytäisin todella nyt, että te tulisitte käymään myös meillä vaalipiireissä, mainostaisitte TTIPtä, puhuisitte sen puolesta. Ja jos jatketaan tähän malliin, niin me ollaan kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että älkää olko yllättyneet, jos näin jatketaan, että vuosi puolitoista ennen Euroopan parlamentin tulevia vaaleja tämä parlamentti suurella enemmistöllä, riippumatta sitä, mitä TTIP-sopimuksessa sanotaan, ei voi tukea koska ihmiset eivät tätä sopimusta ymmärrä. Jos ajattelen menettelytapoja tähän mennessä, en ole edes yllättynyt. Toiseksi on ihan konkreettisia huolenaiheita. Niihin teidän tulisi nyt vastata. Tämän haluan sanoa. Meillä kotona kaikkialla valmistellaan päätöslauselmia nyt TTIP-sopimusta vastaan. Relangen varmasti on samaa mieltä. Niin anteeksi, haluaisin vielä pari minuuttia, kun tämä on minulle niin tärkeä aihe. Kysymyksiin on vastattava. Kunnallispoliitikot pelkävät esimerkiksi, ettei voida enää huolehtia vanhustenhuollosta. Sitten on puhuttu siitä, ettei haluta vapauttaa enää vesimarkkinoita. On selkeästi osoitettava, että nämä kysymykset eivät ole neuvottelun kohteena. No minun on lopetettava puheenvuoroni, mutta todella huolenaiheita pelkoja on paljon. Energiasta minulla olisi vielä ollut kysymys. Minun on se sanottava vesisärötyksestä. Neuvotellaanko siitä konkreettisesti? Tässäkin on huolenaiheita niissä maissa, jotka eivät niitä halu, halua, eivät halua vesisärötystä. vesisärötystä. Näihin kysymyksiin on vastata tämä muuten meidän on vaikea toimia näissä oloissa. Ja. Kiitos, herra Rimpik. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiitän siitä, että myös teollisuusvaliokunta keskustelee voimaperäisesti tällä alalla. Meitä kiinnostavat suorat ulkomaiset investoinnit Eurooppaan. Meidän firmojamme kiinnostaa investoida Amerikkaan. Ja sen vuoksi on selvää, että tämä omaisuuden suoja on keskiössä. Euroopassa nähdään, että nimetään tapauksia. meillä Me meidän energiavaliokunnassa täällä niin kutsuttu Vattenfall-tapaus. Voitteko selvittää Vattenfall-tapauksesta? että olisiko se tapahtunut ilman TTIP-neuvotteluja, että se olisi täysin erillinen prosessi. Ja että se nykyisen lainsäädännön puitteissa tapahtuu Euroopassa toisaalta. Ja nämä meidän maatalousyrityksemme, jotka, joilla on laillisia sopimuksia Unkarissa, on, siellä on pantattu ja nyt sitten ristetään omaisuus. Meillä on investointisuoja-ongelma ihan EU-ssa sisällämme. Sillä ei ole mitään tekemistä TTIPin kanssa. EU:ssa meillä on tuomioistuin, joka sitten voi asiasta päättää, mutta jos nyt sitten tulee riitaa EUn ja amerikkalaisten välillä, niin kyllä meillä on sitten VTO, siellä on riidanratkaisumenettely. Ja sitä myöten onkin selvää, että jos on äh, riitoja, niin emme halua sitä myötä mitään kauppasotaa vaan haluamme asianmukaisia menettelyjä, joista, ovat, joista on keskusteltu asianmukaisesti, kuka niistä on vastuussa ja että on sitten asiallinen välimiesmenettely erityisesti pk-yrityksille se on tärkeää. Juuri pk-yrityksille tällainen sopimus, sillä on valtava merkitys. 13 prosenttia vain pk-yrityksistä vievät Euroopasta ulos. Siellä on todellakin niin, niin, että todellinen kasvu on EUn ulkopuolella suurin ostovoima on Amerikassa ja sen suhdetta Eurooppaan pitää vahvistaa juuri, että pk-yritykset ja kansalaiset, niille saadaan paremmat olosuhteet. Ja siinä on ihan selvää, että muut menettävät tämän prosessin kautta tässä maailmassa. Sitten parlamentissakin alkaa, aletaan puuttua asiaan. Katsotaan tarkasti, missä heikkoudet meidän EUn toimielin alueella ovat, ja tässä onkin sitten komission tehtävä tässä nyt sitten voimaperäisemmin tiedottaa. Ja sen vuoksi olen kiitollinen, että olette täällä tänään. Annatte konkreettisia vastauksia ja totean, että jotkut, jotka täällä ovat olleet kriittisiä, eivät ole paikalla tänään. Thank you very much, Mr. Chairman. TTIP is... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä painakaa nappia. For us, for you. TTIP on tärkeää meille Euroopalle meidän kehityksellemme. Haluaisin korostaa kuitenkin yhtä ongelma-aluetta. Se liittyy tietosuojaan ja niihin ehtoihin, joita on suuressa tietoyhteiskunnassa, tietotaloudessa. Euroopan parlamentti odottaa nyt neuvoston kantaa niin, että voitaisiin aloittaa tietosuojapaketin kolmikantaneuvottelut. Muistutan, että ensinnäkin Euroopan unionin pitäisi saattaa loppuun tietosuoja-asetus, kuin neuvotella yhdessä koko TTIP-paketista. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka pitäisi pitää erillään, mutta näiden prosessien pitäisi olla johdonmukaisesti johdettuja. Millä tavalla tästä johdonmukaisuudesta pidetään kiinni ja miten pidetään nämä kaksi prosessia erillään, mihin komissio on ryhtynyt varmistaakseen sen, että kansalaistemme tietosuoja, oikeudet taataan? Mikä on nyt tämän sateenvarjosopimuksen tilanne? Se on tärkeä asia, kun selvennetään kaikkia tietosuojakysymyksen eri aspekteja. Keeping excellent in time. Kiitos myös, että piditte kiinni aikataulusta erinomaisesti. Herra Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για την ενημέρωση που μας παρήχε. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle myös siitä tiedosta, jota olemme saaneet. Haluaisin viitata siihen, mikä rooli kansallisilla parlamenteilla voisi täällä olla. Siitä ei tulisi päättää Euroopan parlamentissa nyt, vaan kyllä Euroopassa on olemassa tietyt säännöt, vastuualueet. Tietyt asiat hoidetaan kansallisella tasolla, tiettyä toimivaltaa on. Tässä on kyse tällaisesta sekasopimuksesta meidän käsityksemme mukaan. Ja näin Euroopan parlamenttineuvosto ja komissio saavat tuoda kantansa julki, mutta totta kai kansalliset parlamentit myös oman toimivaltansa mukaisesti. Ja jos nyt haluttaisiin rajoittaa jotenkin tässä kansallisten parlamenttien toimintamahdollisuutta, niin tämä heikentäisi ennestään ilmapiiriä, kun on kyse kansainvälisestä sopimuksesta, jossa puhutaan myös tietosuojasta. Silloin on tärkeää ottaa huomioon kansallisvaltioiden oikeudet. Ja sitten toinen asia, mitä tapahtuu tällaisen sopimuksen kanssa taloudellinen NATO näin joskus sanotaan ja tällaisessa valossa näin tämän sopimuksen. Auttaako tämä investointeja? Tässä on ajateltava kilpailukykyä. Sehän ei ole riippuvasta ainoastaan siitä, miten voidaan vähentää, pienentää työn kustannuksia, vaan energian kustannuksista ollaan hyvin riippuvaisia. Siksi Yhdysvalloissakin luovutaan tästä outsourcing-ajatuksesta ja halutaan Yllätti erityisesti yrityksistä, jotka toimivat Yhdysvaltain alueella. Pelkään pahoin, ettei tässä nyt lähdetä investoimaan paljonkaan Euroopan alueelle, vaan suuret yritykset investoivat Yhdysvaltoihin ja investoivat esimerkiksi sellaisiin aloihin, jotka liuskekaasusta esimerkiksi sellaisista aloista, joihin emme halua investoida meillä. Ja sitten PK-yrityksistä vielä. Eurooppalaisilla yrityksillä ei ole kokemusta siitä, miten toimitaan tällaisilla suurilla markkinoilla. Olen ihan pian päättämässä puheenvuoroni, mutta meidän on ajateltava erityisesti PK-yrityksiä, miten ne voivat päästä toimimaan. Of course, but our... Niin, vieraamme haluaisivat nyt vastata ja sen jälkeen tulee kuusi kysymystä, kuusi kollegaa. Ja ehdotan, että sitten puheenvuoropyyntölistä kiinni, koska nyt pitäisi pysyä aikataulussa. Onko ok? No, hienovarainen kysymys. Seitsemän vastauksia sitten. Kiitoksia. Jos nyt johdantona näihin moniin kysymyksiin voisi sanoa, että me olemme virkamiehiä, me olemme teidän käsissänne aina kun haluatte keskustella tästä asiasta kanssamme. Jos tulee seurantapyyntö, tulemme tekemään yhteistyötä myös Inta-valiokunnan puheenjohtajan herra Langen kanssa, mutta myös teemme työtä teidän kanssanne. Jos on sellainen tunne, että haluatte yksityiskohtaisempaa tietoa, Joskus se en ole minä tai Petros, joka tulee tänne, mutta me voimme tarjota teille kaiken sen asiantuntijuuden, jota kenties tulevaisuudessa haluatte. Mitä tulee tuossa Arvon Rouvan kommenttiin siitä, että me lähdemme ja keskustelemme ihmisten kanssa. Ihan kaikella kunnioituksella se on teidän tehtävänne, ette te halua minun elämääni, se on äärimmäisen tylsää. Minä olen yleensä aina iltaisen kello yhdeksän asti toimistossani ja todellinen työ, jossa lähdetään kentälle ja kerrotaan ihmisille, mistä tässä on kysymys, miksi tämä on hyväksi kansalaisille, miksi kaikki asiat huomioon ottaen tämä on hyvä asia. Me ö, luotamme tämän tehtävän teidän käsiinne, koska te olette demokraattisesti valittuja jäseniä ja myös komission jäsenelle, jolla on tietysti paljon tehtävää. Mutta minun omassa tiimissäni, joka työstää TTIP-kysymystä, on viisi henkilöä. Meillä on tietysti asiantuntijat vielä eri aloille, mutta halusin vain osoittaa, että meillä on tiettyjä rajoituksia työllämme. Mutta mitä nyt voimme sitten tarjotakin toisillemme Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä, se tekee meistä kilpailukykyisempiä verrattuna muuhun maailmaan. Tämä on tämä suuri muutos. Joka päivä, jos tarkastellaan yhdessä EUn ja Yhdysvaltojen BKT, niin se laskee prosentilla. Nyt ollaan 45 prosentissa, 10 vuotta sitten se oli 55 ja 20 vuotta sitten 65 prosenttia. Eli meistä on tulossa maailman taloudessa vähemmistöosakkaita. Jos me haluamme tässä prosessissa olla johtoasemassa sen osalta, minkälaisia sääntöjä me haluamme, niin se täytyy toteuttaa kauppapolitiikan kautta. Ja tämän vuoksi tämä on niin tärkeä aihe. Ja Aivan oikein, tämä on nyt Euroopan unionin toimivallan alaista aluetta ja se vaatii myös teidän hyväksyntänne. Sitten täällä kommentoitiin pk-yrityksiä. Haluaisin sanoa, että tämä on myös yhdysvaltalaisten prioriteetti. Ei tämä tarkoita sitä, että me haluamme pk-yritykset, he eivät tai toisten päin. Me haluamme kaikki sellaisen sopimuksen, joka hyödyttää pk-yrityksiä. Kaikki ajatukset, joita teillä on, ehdotukset, joita haluatte tarjota meille, niin esittäkää ne, olkaa hyviä, koska me yritämme todella pk-yritykset ottaa mukaan vahvasti tähän sopimukseen. Sitten tietosuojasta parlamenttia kunnioittaaksemme me olemme halunneet pitää tämän erillään, koska te olette se taho, joka on sanonut, että tietosuoja on perusoikeus eurooppalaisittain. Se on Lissabonin sopimuksessa ja me haluamme uuden asetuksen. Tämä ei ole mikään normaali taloudellinen oikeus, josta voidaan vapakauppasopimuksissa neuvotella. Tätä kunnioittaksemme me pidämme tätä erillämme, mutta yritämme myös kunnioittaa yhdysvaltalaisten pyyntöä siitä, että tieto jos tieto virtaa, että pystytään vastaamaan tähän sitoumukseen avoimuudesta, joka on TTIP-sopimuksessa, mutta aina kunnioittaen molempien oikeudenkäyttöalueita. Ja mitä tahansa tietosuojatasoja me asetamme, niin yritysten, jotka vievät alueemme ulkopuolelle eurooppalaisten kansalaisten tietoa, heidän täytyy kunnioittaa tätä tietosuojalainsäädäntöä. Tässä oli yleisnäkymä tästä. Monet parlamentin jäsenet kommentoivat myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Lupaan teille, että teemme kaikkemme asian eteen. Tämä on varmasti ollut kaikista avoin neuvottelu viime, ö, oman työurani aikana. Kaikki ö, asiakirjamme, joiden pohjalta olemme lähteneet työskentelemään, ovat verkossa. Noin 70 prosenttia teksteistämme ovat netissä ja Intavaliokunnan ja, it, ja jäsenvaltioiden jäsenvaltiot voivat nähdä kaikki neuvottelutekstit. Ja nyt me siirrymme kohti vahvistettuja tekstejä Yhdysvaltojen kanssa. Ja olemme yhteistyössä myös tässä puheenjohtaja Langen kanssa niin, että varmistamme sen, että te Intan valiokunnan jäsenet ja kaikki Euroopan parlamentin jäsenet saatte nämä äh, asiakirjat myös käyttöön. Ne ovat hyvin kuivia luoteeltaan, joten varmasti saatte hyvät yöunet, kun niitä luette. Minä olisin eri mieltä kaikkien kanssa, jotka sanovat, että emme ole, yhtä, emme ole yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan. Eilen koko illan olimme kesku, keskustelimme kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. He ovat äärimmäisen tärkeitä. Me haluamme heidät mukaan, koska heidän pointtinsa ovat aivan yhtä valideja kuin muidenkin. Ja komissio haluaa toimia modernilla ja avoimella tavalla. Ja komission jäsenemme ajattelee juuri tällä tavalla. Tämä on erittäin tärkeää muistaa. Sitten nämä autojen turvallisuusstandardit, tämähän mainittiin. Tämä on yksi maailman säännellyimmistä tuotteista. Jos ajatellaan, kuinka paljon eri sääntöjä pitää noudattaa, kun tuottaa autoja. Me haluamme luoda sellaisia mekanismeja, joiden kautta me tunnustamme toistemme vastaavat sääntelyt. Ne eivät aina ole sa- samanlaisia, ne eivät aina ole saman, aina vastaa toisiaan. Mutta me yritämme kovasti identifioida sellaiset alueet, joissa tämä vasta- vastavuoroinen tunnustaminen voisi toimia ja näin yritykset olisivat kilpailukykyisempiä, koska kustannustaso laskee. Sitten vielä Iso-Britannian terveydenhuoltojärjestelmä ja TTIP. No, me olemme selventäneet TTIPssä sen, että jäsenvaltioilla on edelleen vapaus julkisesti rahoitettuihin julkisiin palveluihin ja ne voidaan myös yksityistämisen jälkeen uudelleen palauttaa julkisen, julkisiin käsiin. Jos haluaa yksityistämisen myöhemmin kääntää ympäri, niin tämä on täysin mahdollista. TTIPllä tätä suojataan. Sitten tämä valtioiden ja yritysten välinen riitojen ratkaisu. Varmaan tähän voidaan palata myöhemmin, koska Kenties sanon jotain, jota sitten hieman väärin siterataan myöhemmin, mutta sanon tässä nyt kuitenkin kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä on eurooppalainen kompetenssi. Tämä ei ole enää jäsenvaltioiden päätäntävallassa. Tämä kuuluu kauppapolitiikkaan Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja tämä on valinta, jonka valtioiden ja hallitusten päämiehet tekivät. Ja toiseksikin olkaa tietoisia siitä, että tämä järjestelmä ei toimi niin, että se PK-yritys investoijaa suojelee. Jos ajatellaan tässä nyt esimerkiksi suojelua syrjimiseltä ja niin edelleen, mutta tämä ei toimi, jos kysymys on PK-yrityksestä, jonka, joka on kärsinyt syrjinnästä tai jonka varat on esimerkiksi takavarikoitu. Euroopassa meillä on pääoma ja tietopohjainen talous ja me haluamme todella suojella tätä mukaan lukien toiminnassamme ulkomaailman kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Vastasin muutaman energiakysymykseen. Jotkut kysymykset liittyvät siihen, että meillä ei ole yhteisiä energiamarkkinoita EU-ssa. Miten tämä vaikuttaa neuvotteluihin? Kuten tiedätte, yksi keskeisistä prioriteeteista Junckerin komission työssä on juuri se, että lähestyttäisiin energiaunionia. Ja tämä heijastuu myös siihen, miten komissio on nyt järjestetty, kun on varapuheenjohtaja, joka on erityisesti vastuussa energiaunionista. Ymmärrämme, totta, että paljon työtä on tehtävä, jotta tähän energiaunioniin päädytään. Mutta neuvotteluiden kautta voidaan näihin tavoitteisiin varmasti päästä. Minä mainitsin yhden tärkeistä vaatimuksista, jotka liittyivät Yhdysvaltain vientirajoituksiin kaasun ja raakaöljyn osalta – Tämä tietenkin helpottaa sitä, minkälainen pääsy meille voi tulla kansainvälisille energiamarkkinoille. Ja näin helpotetaan sitä, että markkinat ovat olleet lng osalta niin pirstaloituneet. Ei ole ollut oikein kansainvälisiä markkinoita, kun Yhdysvallat poistaa vientirajoituksia tältä alalta, niin varmasti voidaan saada etua ja saada globaalimmat markkina tällä saralla. Ja tämä voi auttaa meitä siinä, että alennetaan hintoja ja näin voidaan puuttua myöskin näihin hintaeroihin, joista kollega puhui. Jos ajateltiin tätä Yhdysvaltain insourcing-lähestymistapaa tällä hetkellä, ajatellen energian hintoja tällä hetkellä. Ja varmasti muissa oloissa – eu yritykset voisivat hyötyä paremmin ja näin voisimme huolehtia paremmin myös energian toimitusvarmuudesta ajatellen suurta naapuriamme, joka on meille keskeisin energian toimittaja kaasun osalta esimerkiksi. Eli saataisiin monipuolisemmat markkinat. Se olisi varmasti tärkeä tekijä. Tämä on yksi konkreettinen tekijä. Toinen liittyy siihen, että luotaisiin tavallaan mallit, sellaisten sääntöjen mallit, joita voitaisiin tulevaisuudessa noudattaa kolmansien maiden osalta. Ja kunhan niistä on sovittu yhdessä Yhdysvaltain kanssa, niitä voitaisiin esittää muille kolmansille maille tulevissa kahdenvälisissä neuvotteluissa. Ja näin voitaisiin vähitellen olla vaikuttamassa siihen, että saadaan aikaan globaalit säännöt. Tämä voisi olla hyvin tärkeää Euroopan unionille. Euroopan unionihan on tänään hyvin riippuvainen kolmansista maista energian tuotteiden osalta, ja tämä ei tietenkään muutu ihan keskipitkällä tai pitkälläkään aikavälillä. Joten tällaisten puitteiden luominen olisi tärkeä asia. Ja sitten julkista hankinnoista energian saralla kysyttiin jotain. Mielestäni tämä on nähtävä laajemminkin julkisten hankintojen keskustelun osana. Kuten varmasti olette ymmärtäneet, Tämä on ala, jolla haluamme puolustaa omaa järjestelmäämme EUn puolella. Näistä ei ole keskusteltu paljon ja keskustellaan tulevaisuudessa varmasti. Ydinturvallisuudesta kysyttiin. Ydinturvallisuuskysymys ei ole erityisesti esillä, koska Euroopan ja Yhdysvaltain viranomaisten välillä on ydinturvallisuuteen liittyvä erillinen sopimus. Ja viimeinen kohta Edustaja Nieblerin kysymys liittyy frakkauksen tai vesisärötykseen. Haluan hyvin selkeästi sanoa, että mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta osapuolten mahdollisuuteen itse päättää siitä, miten luonnon voimavaroja käytetään. Osapuolet EU-puolella, jäsenvaltiot, osavaltiot Yhdysvaltain puolella, frakkauksen osalta – Yhdysvalloissa tietyt osavaltiot ovat lähteneet hyödyntämään liuskekaasua. Toiset osavaltiot ovat päättäneet olla näin tekemättä. EU-ssa tilanne on aivan samantyyppinen. Tietyt jäsenvaltiot suhtautuvat myönteisemmin, toiset eivät halua tähän lähteä. Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta tähän – jäsenvaltioilla ja osavaltioilla Yhdysvalloissa on edelleen tässä mahdollisuus. Kiitos. One minute. Kiitoksia. Seitsemän kysymystä minuutti kukin. Herra Stanishev, minuutti. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy jälleen viestintään, koska uskon teidän hyvin aikeisiinne siitä, että nämä neuvottelut olisivat avoimet, mutta on syvän juurtunut ja suuri epäilys siitä, että TTIPtä voitaisiin käyttää muuttamaan koko Euroopan sosiaalinen ja taloudellinen malli, joka poikkeaa suuresti yhdysvaltalaista vastaavasta. Tämän vuoksi tämä taloudellinen ajattelutapa saattaa jäädä toiseen, toiseen asemaan, kun ajatellaan, että yhteiskunta on hyvin herkkä. Komissiolla täytyy olla proaktiivinen viestintästrategia, jos sisältö on hyvä. No, parlamentillahan oli aktasta varsin kielteiset kokemukset, kaikki esiteltiin hienosti, mutta yhteiskunnalle ei kerrottu asiasta mitään ja syntyi suuri epäilys siitä, että perusoikeuksia ja vapauksia aktan kautta loukattaisiin. Loppujen lopuksi sitten tuli protesteja ja parlamentti ei äänestänyt tämän sopimuksen puolesta, joten kysymys on myös komission viestintästrategiasta. Sen täytyy olla hyvin avointa ja laajalle ulottuva. Eh. Kiitoksia. Konkreettinen kysymys teille tämä TTIP vapakauppasopimusprosessi, onko siinä tulevaisuudessa keskipitkällä aikavälillä ajateltu julkisia, yksityisen ja julkisen sektorin yhteenliittymiä, jossa olisi mukana yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä. Eritoten tässä kun ajatellaan suur, tärkeää yhdysvaltalaista teknologiaa. Minä valitan niitä ennakkoluuloja, joita olen täällä kokouksessa saanut kuulla, ennakkoluuloja, jotka liittyvät siihen lähtöajatteluun, että teknologiaa, sen käyttöä rajoitetaan ja sen vuoksi ne ihmiset, jotka ovat teknologisesti nyt paremmassa asemassa, tulevat edelleen pitämään kiinni omasta teknologiastaan. Minä olen pahoillani, että on tällaisia näkemyksiä ja pahoittelen tätä tällaista jatkuvaa Amerikan vastaista näkökulmaa. So, por principio, favor do... Kiitos puheenjohtaja. Minä periaatteessa vas- puola tätä sopimusta. Tämä on hyvä mahdollisuus saada strateginen kumppanuus aikaiseksi Atlantin ja Tyynen valtameren kanssa, mutta viittaan ongelmaan, josta täällä puhuttiin. 90 ihmisestä on toista mieltä kuin minä. He vastustavat tätä. He vastustavat tätä, koska heillä ei ole hyviä esimerkkejä. Heille ei anneta muuta kuin hienoja lukuja, mutta ei konkreettisia esimerkkejä haluaisin antaa hyvin konkreettisen esimerkin itse. Tänä, tällä viikolla pyydettiin, että nämä kiistojen ratkaisu tehtäisiin välitystuomioistuimen kautta. Välitystoimintahan hyödyttäisi yrityksiä No, kauniita sanoja, mutta mitä tämä tällainen välitystoiminta oikein sitten on? Jos joku maa haluaa uudelleen kansallistaa terveydenhuoltopalvelut, kyllähän se voi, mutta Yhdysvallat voi silloin nostaa tästä oikeusjutun. Tai jos joku toinen haluaa jotain muuta tehdä, niin yhdysvaltalaiset yritykset voivat nostaa tässä ö, oikeusjutun. Emme me voi tällä tavalla ketään vakuuttaa. Kiitos seuraavana, herra Henkel. Niin sanoisin, että tukisin täysin sitä pyyntöä, että komission pitäisi parantaa tiedotusta. Itselläni ei ole ollenkaan ongelmaa puolustaa tätä sopimusta. Senkään, niidenkään tietojen varassa, joita minulla nyt on. Mutta useimmat 750 jäsenestä parlamentissa eivät pysty tähän. Se on liian monimutkainen asia. Ja taistelemme nyt sellaisten ihmisten armeijaa vastaan, jotka eivät pidä liiketoiminnasta, äh, vihaavat Amerikkaa ja ovat kovin ammattimaisia. Joten minun ehdotukseni olisi, herra puheenjohtaja, että tämä valiokunta täällä ehdottaa herra Junckerille, joka on sanonut, että tämä on yksi hänen tärkeimmästä kymmenestä prioriteetistaan, että hän itse perustaa tiedotustoimiston, johon kaikki jäsenet pääsevät, kaikki parlamentin jäsenet. Ja kaikki kysymykset, joita meillä saattaa olla, lähetetään tähän toimistoon ja saamme vastauksen kymmenessä minuutissa, jotta voimme kommunikoida ulkomaailman kanssa. Griffin. Kiitoksia. Sitten edustaja Griffin. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin oikeastaan vain tuoda esiin yhdistyneessä kuningaskunnassa esiin tulleet kannat parista seikasta, jotka liittyvät ttip -hän. Olette laajasti pyrkineet rauhoittelemaan kantoja, mutta mitä konkreettisia toimia toteutatte, jotta voidaan huolehtia siitä, että mikään sopimus ei pääse uhkaamaan yhdistyneen kuningaskunnan yleistä terveydenhuoltojärjestelmää NHS? Ja miten huolehditte siitä, että jäsenvaltioiden hallitusten päätäntämahdollisuuksia ei haitata ISDS-järjestelmän e kautta. Kansalaisjärjestöltä, ammattiliitolta kuullaan näitä kysymyksiä. Me tarvitsemme aikatauluja, tarvitsemme vastauksia, tarvitsemme selkeää viestintää. Kiitos sitten herra Manka. Kiitos puheenjohtaja. meidän täytyy kommunikoida julkisuudessa. Iso-Britanniassa, Irlannissa, Itävallassa, Ruotsissa on tehty tutkimuksia. Kaikki osoittavat, että molemmille osapuolille on hyödyksi, kun tämä sopimus allekirjoitetaan. Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset sanovat, että 150 000 uutta työpaikkaa 160 miljardia olisi etu meille. Kaupankäyntiluvut kasvavat 25 prosenttia. Nämä tiedot täytyy esitellä julkisuudessa, että voimme vakuuttaa ihmiset. Jos emme sano tätä selvästi, niin sitten meillä on ongelmia. Nyt jos puhutaan yksityiskohdista, vaikka hyvinkin, niin ei, ei siis täytyy tehdä enemmän, jotta voimme ihmiset vakuuttaa. Communication and communication. Technology, communication technology teknologiaa, ehkä viestintäteknologiaa. No, joka tapauksessa vastaukset. Minulle sanottiin kerran, että neuvotteluissa näkemykset ovat todellisuutta ja tässä on tiettyjä tällaisia vaikutelmat ovat todella todellisuutta. Joskus minulla on sellainen vaikutelma, että ajatellaan, että komissio on hyvin, hyvin pieni. Toivon, että voimme luottaa teihin, voimme luottaa teihin tällaisina moninkertaistajina. No jokaisenhan pitää loppujen lopuksi sitten päättää oma näkemyksensä, puoltavatko he tällaista avoimuutta Tätähän vapaakauppasopimukset tekevät, ne avaavat markkinoita ja sitä voi, voi olla joko sen puolesta tai sitä vastaan. Mutta parasta on tehdä se kaikilla yksityiskohtaisella tiedolla ja faktoilla. Me yritämme DG-kauppa pääosaston verkkosivulle laittaa kaiken mahdollisimman tiedon. Kaikki kanta-asiakirjat ovat julkisia ja sinne tulee me teemme myös ehdotuksia komission jäsenelle vielä tämän parantamisesta. Sitten NHS-stä, kansallisesta terveydenhuollosta. Tämä ei tule muuttumaan. Yhdysvaltalaiset ovat tämän vahvistamaan, vahvistaneet. He haluavat tasan tarkkaan samaa oman kansallisen kansanterveysjärjestelmässä suhteen. Yhdysvalloilla on aivan samat vaatimukset tämän asian osalta. Meidän täytyy tämä saada hyvin nopeasti tässä tehtyä, koska jäsenvaltiot ovat vapaita liberalisoimaan, kokeilemaan markkinapohjaisia eh, palvelun, markkinapohjaista palvelun tuottamista. Jos he haluavat palata julkisten palvelujen pariin, niin he ovat vapaita senkin tekemään. Sitten ISDSstä, riitojenratkaisumenettelystä. No, tämähän tuli monissa kysymyksissä esille. Tämä väline ei voi kyseenalaistaa hallin, hallitusten oikeutta säätelyyn. Se ei sitä tee. Tämä väline ainoastaan antaa mahdollisuuden vahingon korvauksiin, vahinkojen valvontaan ja välitystuomioistuimet arvioivat tätä, mutta ne eivät tarkastele sitä, onko lainsäädäntö tarpeeksi kohtuullista vai ei, se ei ole niiden tehtävä, vaan esimerkiksi Saksan Vattenfall-tapauksessa Vattenfall neuvottelee Saksan hallituksen kanssa ja rakentaa ydinvoimalan ja sitten Saksan hallitus päättää, että ydinvoimasta luovutaan ja Vattenfall vaatii korvauksia. No sehän riippuu siitä, mitä sopimuksessa on jos sopimuksessa sanotaan, että te voitte myydä ydinvoimaa Saksalle seuraavan 30 vuoden, 30 vuoden ajan, niin silloin yrityksellä on oikeus korvauksiin. Joskus hallitukset voittavat, joskus ne häviävät. Yleensä ne eivät häviä. Yhdysvallat ei ole koskaan tällaisessa, äh, tällaisessa tapauksessa hävinnyt oikeuskäsittelyä. Tämä on sellaista hypetystä, joka löytyy internetistä joka paikasta. Mutta jos me tarkastelemme faktoja siitä, miten usein moniin näistä asioista tulee yhteiskunnallisesti hyvin tärkeitä, niin tärkein asia, joka voidaan sanoa nyt, on se, että se ei kansallisvaltion oikeutta, oikeuteen säädellä lakeja millään tavalla vaikuta, koska välitystuomioistuin ei tarkastele lainsäädäntöä sen järkevyyttä, vaan sitä, onko ö, kantajalla oikeus korvauksiin. Tästä on nyt tulossa tällaista julkista keskustelua kaupunpolitiikasta, se on ihan hyvä juttu, mutta meidän tehtävänämme julkisena virkamiehinä on kertoa teille tästä asiasta, koska tehän joudutte puhumaan tästä esimerkiksi televisiossa. Minä en joudu. Minä sanon tämän ihan vaatimattomuudella. Minun tehtävänäni on palvella teitä ja komission jäsentäni niin, että te voitte selittää ja komission jäsenemme voi selittää, mistä näissä neuvotteluissa on kysymys. Me yritämme toimia mahdollisimman avoimesti toimella tavalla, koska olemme tietoisia siitä, että meidän täytyy näitä vaikutelmia muuttaa. Ja tämä asia on niin valtaisa, että jokaisella siitä on varmasti oma kantansa sanottavana. Minä sanon tämän kaikilla vaatimattomuudella virka miehen ominaisuudessani. Uh, well, thank you. No, kiitos. Kuten näette, jännittävää ja mielenkiintoista keskustelua meille kaikille. Meillähän on kysymyksiä. Tässähän on myös PK-yritykset, henkisen omaisuuden suoja. Niin sen lisäksi intavaliokunnan jäsenet ovat myöskin kiinnostuneita lisällisellisiä lisätiedoista. Joten Inta-valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange saa puheenvuoron. Kyllä todella. Herra puheenjohtaja Busek, Uskoisin myös, että komission on tehtävä paljon enemmän avoimuuden ja tiedotuksen osalta, kun usein koen sellaista, että hyvin asiallisesti keskustellaan TTIPstä. Ja sitten lopuksi tulee kuitenkin sellainen virke, että mutta en luota komissioon. Voidaan pohtia, miksi näin on. Siksi mielestäni todella meidän täytyy vahvistaa luottamusta ja tämä tarkoittaa sitä, että perusasiakirjat on julkaistava myös, kun on kyse esimerkiksi terveydenhoitoalasta. Miksi tarjouksia, joita on tehty palveluista, ei julkaista? Tässä voidaan nähdä 150 alaa on jätetty ulkopuolelle, erityisesti terveydenhoitoala. Ja tämä varmasti tekisi keskustelusta asiallisempaa, jos näitä tietoja saataisiin enemmän. Tällä tiellä meidän on kuljettava, jotta saadaan vähän rationaalista ajattelua tähän keskusteluun. Kyllä tietenkin kriittisiä seikkoja voidaan ottaa esiin, kuten ISDS, valtioiden ja sijoittajien välinen riitojen ratkaisu. Kyllä siellä on kritiikille aihetta. Meillä on kuuleminen ISDS 150 000 kannanottoja sitten päätettävä – miten neuvotellaan tästä aiheesta edelleen. Joten mahdollisimman avoimia keskusteluita, jotta kaikki voivat saada tarvittavat tiedot käyttöön. Ja eikö nyt ole jo vähän paikallaan myös se, että keskustelusta vedetään jotain johtopäätöksiä. Yhdysvaltain kanssa on puhuttu puolentoista vuoden ajan ja selkeästi nyt nähdä, mitä saatettaisiin saada läpi esimerkiksi autoteollisuuden standardien osalta, kemikaalien osalta ehkä niinkään, ja julkisten hankintojen osalta jotain. Eli vähän kriittisesti nyt voitaisiin vetää johtopäätöksiä ja pohtia sitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Meillä on toisaalta uusi komissio, toisaalta uusi kongressi ja senaatti eilisen jälkeen – ja meillä on kuulemisen tulokset ISDSstä ja siksi Inta päätti tänään, että nyt tehdään tällainen väliarvio päätöslauselma puheenjohtajana sen jo tietääkin, jotta voidaan tehdä ehdotus, mutta kaikki valiokunnat, itse myös voisi ottaa tähän itse kantaa ja helmi-maaliskuussa sitten voisimme esittää tällaisen vali, väliarvion – mikä meidän kantamme ja mitä neuvoa haluaisimme antaa lisäneuvotteluissa komissiolle. Kiitos. Thank you very much, eh, colleague. Kiitos teille kollega teille tiedoksi. Itrevaliokunnan jäsenet, ehkä myös Intan seuraava kutsu komission edustajille on 2015 sen jälkeen, kun on kahdeksas neuvottelukierros käyty ensi vuoden alkupuolella. Melkein heti sen jälkeen. Kiitos kovasti teille puheenvuoroistanne, kuten tiedätte, niin teidän sanallanne on ehdottoman tärkeä, kun haluamme informoida kansalaisia. Kiitos. Thank you. Okay. Uh, dear colleagues, uh, we've got our next... Hyvät kollegat, seuraava hyvin tärkeä kohta. ASER-virasto. Virasto, joka hoitaa yhteistyötä energiasääntelijöiden kesken. Kolmas energiapaketti. Kolmas energiapaketti. No, is it close? It's close probably. Well, unfortunately. One way, one way only. <laughs> Uh, uh, well, market monitoring report. Markkinaseurantaraportointi ja muut vireillä olevat toimet. Alustuksen pitää herra Alberto Potocnik, aserin johtaja, ja Lordi Mog, sääntelyneuvoston puheenjohtaja, aserista tietysti. Great. Thank you. And um, let me say a few words. Niin sanoisin muutaman sanan. ITRE-valiokuntamme on perustanut ASER-yhteysryhmän. Siinä on aika paljon kollegoita, jotka ovat mukana. He seuraavat läheisesti ASERin toimintaa, pitävät säännöllisiä kokouksia teidän edustajienne kanssa eri tasoilla, mikä on kovin tärkeää. Myöskin kansallisella tasolla se on tärkeää tavata sääntelijöitä, myös näin voidaan sanoa, ja nähdä, että mitä jäsenvaltioissa tapahtuu. Se on myös meidän vastuullamme. Markkinaseurantaraportointi on hyvin tärkeää, koska se on perusta energian sisämarkkinoillemme. Kolmas energiapaketti ja kaikki, mikä on tarpeen, jotta sisäisistä energiamarkkinoista saadaan toimivat, todellakin toimivat. Ei ole helppoa, päättää jäsenvaltioiden puolesta, koska kaikki käsiteltävät asetukset ja lait ovat valmiit, mutta miten päättää sitten tietyistä yksityiskohtaisista asioista, se ei ole helppoa. Ja te edustatte vaikeinta osaa sisämarkkinoilla energiassa. Siis tämä yhdistelmä siitä, että jäsenvaltiot mahdollistavat, mahdollistavat energiakaupan. Niin jos voisin pyytää teitä, herra Potocnik. Thank you, Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament. Kiitos, hyvät jäsenet. Lord Mog ja minä olemme kovin mielessämme ja arvostamme tätä mahdollisuutta esitellä viraston toimintaa, mukaan lukien joitakin tuloksia markkinaseurantaraportista. Samanlaisia kokouksia on ollut aiemmin, samanlaisia mahdollisuuksia ne ovat olleet aina kovin mielenkiintoisia meille, toivottavasti myös hyödyllisiä teille. Meillä on myös kunnia ollut saada tämä tuki parlamentilta ihan alusta asti virastolle ja erityisesti Itrevaliokunnalta. Haluan myös ottaa esille nämä hyvin menestyksekkäät kokemukset, joita meillä on ollut yhteisryhmänne kanssa. Ei se yhteisryhmä. On ollut useita kokouksia sen kanssa viime kolmen vuoden aikana. Olemme olleet myös isäntänä kahdessa delegaatiovierailussa. 2012 elokuussa ensin ja sitten varhain tänä vuonna myöhemmin. Virasto on perustettu osaksi kolmatta energiapakettia. Siinä kansallisessa sääntelyviranomaisia autetaan hoitamaan tehtävänsä Euroopan tasolla ja koordinoimaan niiden toimia, jos tarpeen. Se on eurooppalainen elin, se on eurooppalainen elin, joka on vastuussa parlamentille ja muille toimielimille, jossa tuetaan energiamarkkinoiden integraatiota, sääntelykehysten lähentämistä ja markkinoiden avoimuutta ja eheyttä unionin energiapoliittisten tavoitteiden mukaisesti, jotta saadaan käsin kosketeltavia etuja kuluttajille. Ja tämä tehdään niin, että tuetaan yhteistyötä ja koordinaatiota kansallisten sääntelyviranomaisten keskuudessa. Tänään, mitä haluaisimme tehdä, on käsitellä viittä aihetta. Aika lyhyesti yritämme sen tehdä niin, että sitten on riittävästi aikaa käsitellä mahdollisia kysymyksiä joita teillä ehkä on. Tämä Markken seurantaraportti, joka mainittiin, julkistettiin viime kuukussa, Se on nyt kolmas versio. Se on tällainen yhteys, yhteispyrkimys ja kerron siitä muutamia asioita. Se on julkistettu nettisivustollamme, mutta se on aika valtava dokumentti, yli 250 sivua ja siellä on paljon tietoa pystymme käsittelemään vain joitakin päälöydöksiä. Sitten halusimme tarkastella, missä mennään energian sisämarkkinoiden loppuun saattamisessa. Ja, ja että saavutetaan niin kutsuttu 2014 tavoite. Sitten esittelemme pääteemamme työohjelmassamme 2025 tavoite ja sitten seuraavan kymmenen vuoden haasteet alalla, sääntelyvastaukset, reaktiot ja sitten remitasetuksen toimeenpano. Markkinaseurantaraportti kattaa neljä pääaluetta. Vähittäismarkkinat sähkölle kaasulle ensimmäistä kertaa on yksittäinen luku tukkumarkkinoista ja verkkoon pääsystä, tukku kaasumarkkinoista ja markkinoille pääsy ja sitten kuluttajan suoja. Päätarina vähittäismarkkinoilla joka tästä tulee esiin tämän vuoden raportista analyseistamme, on hyvin samanlainen kuin mikä oli viime vuonna. Vähittäishinnat edelleen kasvavat vaikka kysyntä on heikkoa monissa jäsenvaltiossa. Eli äh, tällainen ristiriita. Toisaalta kysyntä on heikkoa sähkölle. Se on pienentynyt 2013 vuonna 19 jäsenvaltiossa ja kaasun kysyntä 17. Ja silti hinnat ovat menossa ylöspäin sekä kaasussa että sähkössä. Sekä kotitalouksille ja teollisille asiakkaille. Jos tarkastelemme viimeistä viittä vuotta esimerkiksi, niin kotitalouksien maksama hinta sähköstä on noussut 27 jäsenvaltiossa ja Norjassa, eli käytännössä kaikissa paitsi yhdessä jäsenvaltiossa, joka on Unkari. Tulostemme mukaan on myös niin, että jossakin jäsenvaltiossa ainakin taustalla ovat verot ja sitten maksut, joilla maksetaan uusiutuvien tuista, jotka vievät hintoja ylöspäin. Ja itse asiassa energiaosuus loppukäyttäjähinnoista on pienentymässä. Tässä on kaksi implikaatiota. Ensimmäinen on se, että on vähentynyt kilpailu koska pienempi osuus on sellainen, jolla voidaan kilpailla. Ei ole myöskään korrelaatiota tukkuhintojen ja energian osuuden välillä vähittäishinnassa monissa jäsenvaltiossa. Eli tämä kommunikaatiokanava ei näytä toimivan niin kuin sen pitäisi. Olemme myös huomanneet, että kuluttajat Euroopassa, erityisesti kotitalouskuluttajat, ovat vastahakoisia vaihtamaan tarjoajaa. Ja vaihtoaste kotitalouksien keskuudessa on edelleen alhainen keskimäärin 6 prosenttia vaihtoaste. Siihen on useita syitä. Emme ole varmaan yksilöineet kaikkia, mutta ainakin muutamat voidaan ottaa esille. Tietoisuuden puute, säännöllyt hinnat, niilläkin on osansa ja varmaan sitten voidaan kysymyksissä ja vastauksissa käsitellä tätä tarkemmin. Ja sitten vakiintuneille toimijoille lojaalisuus ja sitten ihmiset havait, ihmisten mielestä vaihtoprosessi on monimutkainen. Ja mitä tässä nyt tarjoan yhteenvetona, niin sieltä löydät, että tällainen esite on varmaankin jaettu ja siellä takana on sitten joitakin eh, kaava, kaaviokuvia, jotka näyttävät tilannetta myös jäsenvaltiotasolla, mutta on monia vähittäismarkkinoita, jotka näyttävät toimivan aika hyvin. Belgia, Espanja, Iso-Britannia, Alankomaat, sähkön osalta myös Norja, jossa itse asiassa on suuremmat vaihtoasteet kuin muissa jäsenvaltiossa. Päälöydös sitten vähittäispuolelta analyysistä. Täytyy parantaa kilpailua vähittäismarkkinoilla. Sitä ei ole vielä tietysti saavutettu. On edelleen esteitä pääsylle vähittäismarkkinoille. Pääosa jäsenvaltioista kyllä määrittelee asiaan liittyvät äh, käsitteet, mutta sitten äh, erilaisia kuluttajansuojatapoja on. Oikeudellisia säännöksiä pääasiassa liittyvät kuluttajansuojaan, jotka itse asiassa niitä sovelletaan, ähm, mutta enemmänkin voidaan tehdä. Pääsuosituksemme ovat se, että täytyy Täytyy poistaa esteitä vähittäispuolen kilpailulle ja erityisesti säännölliset hinnat pitää poistaa niin nopeasti kuin mahdollista ja kuluttajan suoja ja kuluttajaoikeustoimet täytyy täysimääräisesti toimeenpanna. Sitten edistys energian sisämarkkinoiden lopun saattamisessa ja tässä aloittaisin sanomalla, että alusta alkaen, kun virasto otti koordinointi työn hotelleen Euroopan tasolla olemme hyväksyneet rinnakkaisprosessin, jolla yritetään saada konkreettisia etuja kuluttajalle ennapäistä kuin mahdollista. Eli tämä, tämän virallisen prosessin lisäksi tällainen varhaisen implementoinnin prosessi on otettu käyttöön, jossa otetaan huomioon verkkosääntöjen kautta sitovaksi tulevat säännöt vapaaehtoisella pohjalla kautta EUn. Ja nyt jos tarkastellaan tätä virallista prosessia, niin tässä on merkittävä edistystä saatu aikaan. Kaasussa kaksi verkkosääntöä on jo hyväksytty. Verkkosäännöt ovat ryhmäsääntöjä, joita sovelletaan suoraan kaikissa 28 jäsenvaltiossa ja määritellään se tapa, jolla markkinat ja verkko toimii. Sähkössä ollaan vähän aikataulusta jäljessä, mutta useimmat verkkosäännöt ovat nyt valmiita välitettäväksi komitologiamenettelyyn. Virasto on jo suositellut hyväksymistä 11.13 verkkosäännölle. Positiivinen viesti tulee myös kentältä. Vapaaehtoinen varhaisen toimeenpanon lähestymistapa on otettu neljään etenemissuunnitelmaan eri aikatauluissa. Jos katsotaan sitten seuraavan vuorokauden osalta, tämä kuva, niin nyt voin raportoida, että ensimmäinen toukokuuta, siis markkinoiden yhdistäminen, vuorokauden eteenpäin markkinat yhdistäminen, se toimii nyt Gibraltarilta Barentsin merelle. Se on tämä sininen alue kartalla, jotka jo nyt ennen vuoden loppua. Siellä toimitaan yhtenäisenä markkinoina siinä mielessä, että on yksittäinen algoritmi, jolla määritellään hinnat ja siirtojen suunnat sähkölle tällä markkinalla. Markkinoiden yhdistämisen prosessi tai edistys on ollut olennaista, kun on yritetty parantaa tapaa, jolla yhteenliittymiä käytetään – Tehokkuus on siinä viimeisen neljän vuoden aikana parantunut 60-77 prosenttia. Meillä on edelleen ongelmia sähkössä. Se menee väärään suuntaan monissa yhteenliittymissä, joissa markkinoiden yhdistämistä ei ole vieläkin on ongelmia kapas siinä, että ei ole tai on ei-aikataulutettuja siirtoja, virtoja. Sitten päivän sisäisessä osassa on ongelmia. Var- mielelläni ota vastaan kysymyksiä, että miten sitä voidaan tukea päivän sisäisiä markkinoita. Pitkäaikainen markkina, siellä nähdään edistystä. Ensi vuonna on sitten ensimmäiset huutokäypät alueellisella pohjalla kapasiteetin eh, jakamiseen sitten kapasiteettilaskelmissa siirtoperusteisesti saavutetaan edistystä. Kaasu. Mielenkiintoisia alueellisia hankkeita yhteenliityntäkapasiteetin jakamiseksi. Prisma kattaa punaisen alueen suuri osa Eurooppaa, mutta monia muita pilottihankkeita alueellisesti on käynnissä. Avainlöydöksiä, johtopäätöksiä. Markkinaintegraatio edistyy, mutta on ongelmia hintojen lähentymisessä. Siellä on uusiutuvien vaikutusmarkkinoihin sitten kiertovirta vaikuttaa myös hintojen lähentymiseen. Ja sitten myös pörssien likviditeetti ja neuvotella uudelleen sopimuksia, että se päästään likvididemmille markkinoille. Sitten siirtyminen osaksi kansallista lainsäädäntöä toimeenpano täytyy tukea kolmannen paketin nopeaa transponointia ja toimeenpanoa, että verkkosäännöt toimeenpannaan mahdollisimman nopeasti ja täytyy myöskin kaasuma, kaasupörssien likviditeettiä tukea Euroopan ja jäsenvaltiotasolla. Kiitos kovasti. For your, uh, very good report. Yeah. You say no. You say no, just it's, it's your time. But, but. Tämä on ihan teidän aikaanne, mutta tietysti, jos on tarpeen, niin voitte niin, kysehän oli tässä virastosta, mutta minulla on se tunne, että yksi kolikon puoli on virasto ja toinen kolikon puoli, saman kolikon puoli, on tietysti sääntelijät. Ja te johdatte molempia. Eli teidän asemanne tässä jutussa on erityisen tärkeä myös meille. Lordi Makko, olkaa hyvä. Well, Chairman, thank you very much. I feel very, very... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minua rohkaisee kovasti, kun sanotte, miten tärkeitä olemme tässä prosessissa. On todellakin tähdellistä, että virasto edustaa niin kansallisia sääntelyviranomaisia kuin sitä panosta, mitä he ovat pystyneet antamaan. Kuten näistä sitaruksista näette, komissio on sitä mieltä, että virasto on toiminut varsin menestyksekkäästi. Toinen muodollinen arviointi toteutetaan tulevana vuonna ja toivottavasti se tulee olemaan yhtä vaikuttavaa. Hyvin lyhykäisesti haluaisin viitata muutamaan muuhunkin seikkaan, jotka heijastavat uskoakseni kansallisten sääntelijöiden huolia. Tässä on nämä neljä aihetta, te voitte lukea ne, mutta haluaisin niistä kaksi eritoista aluetta ottaa esille, eli energiakauppa ja ja REMIT-asetus. Näiden osalta on merkittäviä huolia ilmassa. Mikä oli tämä Bridge 2025? Tuossa vuosi sitten päätimme, että sääntelijöinä meillä pitäisi olla strategisempi näkymä siitä, mitä tulevaisuudessa kenties tapahtuisi sääntelynäkökulmasta. ajatellen toimielinten luomaa laaja näkökulma. 2025 se on tarpeeksi kaukana, mutta ei liian kaukana ja identifioimme useita strategisia elementtejä, jotka pitäisi ottaa huomioon. Ne eivät teille ole mitään uusia. Alhaisen hiilen yh- yhteiskunta ja ö, uusiutuvat energialähteet ja niin edelleen markkinoiden yhdentymisen lisääntyminen, kenties hitaammin kuin monet toivoisivat, mutta olemme nähneet, että monet eurooppalaiset elimet ja monet uudet tahot joutuvat huolellisesti varmistamaan sen, että asianmukaista valvontaa on olemassa. Ja puheenjohtajana varmasti vielä tunnistaa selvästi tämän korkean tason energian pohdintaryhmän, jossa me jopa melkein ennen komissio yritämme löytää vastauksia joihinkin asioihin. Jos tarkastellaan pelkästään tätä sinistä niin näkee näitä johtopäätöksiä, joita ehdotuksista on tehty. Haluamme korostaa sitä, että kolmas paketti on nyt tämä, josta pidetään kiinni. Jäsenvaltioiden pitää panna tämä täytäntöön. Meidän täytyy saada asiat liikkumaan. Meidän täytyy sopeuttaa prosessia niin, että että tässä on asianmukaiset markkinajärjestelyt uusien energialähteiden osalta ja meidän täytyy varmistaa se, että me voimme eritoten kaasutoimitusturvallisuuden osalta antaa hyvän panoksen. Ja kun ajatellaan kuluttajien keskeistä asemaa, tämä on äärimmäisen tärkeää kun mietitään kuluttajien osallistumista ja heidän suojeluaan. Virastoa voidaan käyttää sen varmistamiseksi, että on asianmukaista sääntelyyhteistyötä meidän välillämme. Ja me tunnustamme, että tässä on yhä enemmän tällainen eurooppalainen päätöksentekoprosessi ja korkean tason mietintäryhmässä me rohkaisemme parempaa koordinointia ja yhteistyötä säätelyalalla. Mainitsin tämän REMIT-asetuksen. Tässä on hieman artikkeleja yhdistyneestä kuningaskunnasta sen jälkeen, kun tämä asia muuttui lähestulkoon yhden yön aikana äärimmäisen tärkeäksi poliittiseksi kysymykseksi. Tässä on esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, kun Euroopan unionin energiamarkkinoilla tapahtuu jotain pientä ja tämä on todella suuri huolenaihe minulle. Meillä on useita kysymyksiä, joita meidän täytyy esittää itsellemme. Onko Euroopan unioni todella sitoutunut tehokkaiseen, avoimeen markkinoiden yhtenäisyysmekanismiin. Tällä tavalla saataisiin kuluttajien luottamus takaisin. Mutta siinä todella tarvitaan asianmukaista sääntely, sääntelyllistä tukea – en ole varma oikein aikataulusta niin puheenjohtaja. Haluatteko, että tätä käydään yksityiskohtaisesti vielä läpi? Tämä kertoo teille nyt remitistä siitä, mitä siinä tapahtuu. Näytän myös aina nämä ö, kuvat ja niihin voidaan sitten palata. Ö, 2015 lokakuu on avainaika tässä. Tärkein viesti on se, että tästä on tulossa todella vakavaa ja ensi vuonna tulee olemaan ongelmia, jos me virastona ja kansallisena, kansalliset sääntelyviranomaiset eivät ole valmiita vastaamaan näihin hankaluuksiin. Tässä automaattisen tarkastelun keskiössä on kaksi, alue, kaksi tärkeää osa-aluetta. Resurssien puute on esitetty tässä punaisella. Tässä tarvitaan paljon resursseja, jotta voidaan tehdä näitä analyysejä. Ja viraston, näitä resursseja ei voi, ei voi siirtää viraston yhdestä osasta toiseen. Puheenjohtaja, tässä on teillekin viesti. Viesti on se, että me tarvitsemme asianmukaiset resurssit. Me tarvitsemme todellista asiantuntijuutta henkilökuntaamme, ei pelkästään kansallisten sääntelijöiden keskuudessa. Me tarvitsemme sellaista Meillä on tällaista vertaisanalyysiä ja kuten näette, luvut ovat hyvin suuria myös Yhdysvalloissa. Mahdolliset rangaistukset, tämä on tässä seuraavassa kalvossa mukana. Tässä on tapauksia, joiden määrä on noussut huomattavasti viime aikoina. Näistä on vain ilmoitettu virastolle. Tämähän on vain jäävuoren huippu. Ilman tehokasta täytäntöönpanoa, asianmukaista resurssointia. Tässä on vakava maineriski unionille ja ASEARille ja Euroopan unionin jäsenvaltioille. Me tarkastelemme tätä asiaa nyt, miten tämä parhaiten voitaisiin hoitaa, mutta meillä on tällä hetkellä erityisiä ongelmia. Ajattelin, että olisi varmaan viisasta tuoda tämä teidänkin tietoisuuteenne. For your intervention. Us... Kiitos puheenvuoroistanne. No sitten teidän huomioon, kollegat. Herra Kofort ensimmäisenä. Well, thank you so much, uh, both. Kiitos oikein paljon teille molemmille loista alustuksista. Näin näemme jotkut niistä haasteista, joita kohtaamme ja tässä tarvitaan kunnollisia resursseja ja monet meistä olemme samaa mieltä. Olemme ymmärtäneet siis tämän viestin. Kiitos myös tästä markkinoiden valvontakertomuksesta. Sekin on meille tärkeä asiakirja. Kuten kaikki tiedämme, sisäiset energiamarkkinamme ja tulevat energiamarkkinamme omaavat kaksi erillistä, mutta yhdistettäkin haastetta. Tehokkaat yhteen liitteet, jotta voidaan huolehtia rajat ylittävästä ja toiminnasta maan sisällä eri rajojen yli. Haluaisin kuulla tässä kantoja ja sitten se, että ei käytetä riittävästi nyt olemassa olevaa kapasiteettia. Puhuitte uudistuvista energioista esimerkiksi markkinoiden arviointikertomuksissanne valotettiin jo näitä haasteita ja lopulta tämä maksaa Euroopalle, Euroopan kansalaisille. Kuten kuultiin, energian, anteeksi, sähkön hinta on noussut lähes kaikissa maissa. Tämä on aito ongelma EUn kansalaisille monissa jäsenvaltioissa. Eli voisitteko kertoa vähän enemmän siitä, miten ASER voi auttaa näiden ongelmien ratkomisessa? Ja myös miten voitaisiin lisätä tietoisuutta näistä ongelmista. Tämä kertomus on, mutta tietoisuuden lisääminen edelleen olisi tarpeen. Tässä olisivat ensimmäiset kysymykseni teille. Kiitos oikein paljon. Mr. Kiitoksia sitten herra Petersen. Kiitos. Kiitos jännittävästä alustuksesta. Toisaalta, kuten tiedätte hyvin, niin asiat ovat kovin arkaluontoisia. Jäsenvaltiot ovat kovin herkkiä siitä, että ylikansalliset elimet tulevat keskustelemaan tai edes yrittävät mennä pidemmälle. Mieluummin, että keskustellaan vain jostain suunnittelusta. Ihan suora kysymys teille. Ja tiedän, että siihen on mahdotonta vastata ainakaan rehellisesti olisi olemmeko siellä, missä todellakin haluamme olla hallinnon mielessä. Koska päivittäisessä työstä teillä tulee esiin varmasti suuria vaikeuksia, kun yritätte tehdä työ, yhteistyötä kansallisten yksiköiden kanssa, kun kuitenkin halutaan tukea rajat ylittävää yhteistyötä, jos nyt halutaan saada riippumattomuus Putinista aikaa, jos halutaan kaikki nämä jutut saavuttaa, tarvitaan enemmän yhteistyötä, ja teidän roolinne on niin keskeinen tässä. Eli ihan lyhyen kysymykseni Ollaanko siellä, missä todellakin halutaan olla hallinnoinen osalta? Kiitos. Joo. Kiitos sitten herra Turmes. Uh, thank you, I, I was late. Kiitoksia, tulin myöhässä. Mutta vakojani olivat täällä salissa, joten tiedän suurin piirtein, mitä olette puhuneet meille remitasetuksesta. Teimme yhdessä tätä lainsäädäntöä. Tiedämme, että kaupankäynnissä petokset ovat sellainen asia, joka täysin vie luottamuksen toiminnalta. Ja kun luottamus on mennyttä, niin silloin ollaan surkeassa tilanteessa. Kenties voisitte antaa meille hieman yksityiskohtaisempaa tietoa. Te olette saaneet jäsenvaltiota ilmeisesti tapauksia ratkottavaksi. Kertoisitteko hieman enemmän siitä, millainen prosessi liittyy tähän analyysiin? ja miten tämä liittyy myös henkilöstökysymykseen. Tietysti me toivomme, että te saisitte lisää henkilökuntaa, ymmärrämme teidän toiveenne, mutta voisitteko selittää tarkemmin, miksi tällä hetkellä tarvitsette enemmän henkilöstöä toimintanne? Toinen seikka, jota haluaisin korostaa, liittyy tukku- ja vähittäismyyntihintojen eroon. Tämä vahvasti on liitoksissa päästökauppaan, sehän romahti täysin, enkä odota mitään nopeaa korjausliikettä tähän. Joten vaikka tässä olisi 2017 korjausta tapahtunut, niin hinnat eivät nouse kuitenkaan uudelleen. Komissiossahan aina sanotaan, että että olette hyvin pahoillani näistä alhaisista toimittaja, alhaista toimittajavaihtoasteista, toimittajavaihtoasteista. No, minä olettaisin, että kuluttajat eivät käytä tuntikausia aika internetissä tai missään muuallakaan sen vertailemiseksi. Saisivatko he hieman säästöä tällaisessa vaihdoksessa? Minusta tämä nyt on tällainen unelma vain. Ihannekuva siitä, että kuluttajat kilpailuttaisivat toimittajansa ja että tämä toimittajan vaihdostaso paranisi. Minä uskon, että me tarvitsemme parempaa säätelyä. Mitä me teemme telekommarkkinoiden kanssa? Me olimme sitä kaikki telekomyritykset huijasivat kuluttajia vähittäismyyntitasolla. Ja yhä enemmän olen sitä mieltä, että me tarvitsemme nyt tiukkoja toimia. Miten laskevat tukkuhinnat heijastuvat vähittäismyyntihintoihin? Me tarvitsemme tämän osalta kyllä todella tiukkaa lainsäädäntöä. Silikiotis. Kiitos sitten herra Silikiotis. πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση που είχαμε. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Kiitos, että saimme kuulla Aserin edustajia. Aserin rooli on ollut hyvin tärkeä viime vuosina – mutta yhä uudestaan on kyse siitä, että siirretään yhä enemmän toimivaltaa keskitetylle tasolle, eli riippumattomilta viranomaisilta siirretään toimivalta aserin tasolle. Tämä voi olla kielteistä kuluttajien silmissä myös. Eli se rooli, joka valtioilla voi olla tässä on aivan erityinen, eikä sitä saa haitata. Haluaisin kuitenkin kysyä puhujilta, arvon vierailta, eli aselin edustajilta, mitä etua tai haittaa näette siinä, että energiamarkkinoiden valvontaa siirretään yhteiseen tasolle? Sen lisäksi, että valvonta on kansallisella tasolla. Kiitos. Van Kiitos. Sitten edustaja Van Nieuwenhoitsen. I would like to ask my question on the... Kiitoksia. Minä haluaisin esittää kysymyksen tältä sääntelypuolelta kolikkoa, kuten nimititte sitä remitistä. Johdannossanne puhuitte markkinoiden väärinkäyttö tutkimuksesta ja manipulaatiotutkimuksesta. Haluaisin esittää kysymyksen tästä. Komissio on tehnyt esityksen globaalien vertaisanalyysien uudistuksesta. Millä tavalla tämä sopii yhteen Remitin kanssa? Tehdäänkö asiat nyt kahteen otteeseen? Miten nämä liittyvät yhteen? Voidaanko ne yhdistää? Kenties voisitte hieman työstää tätä asiaa. Thank you, madam, for your intervention. Kiitos puheenvuorosta. Sitten Rova Kapsan Ruiz. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni molempien puhujien esityksistä ja haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen. Toivoisin, että kertoisitte minulle hieman erästä asiasta, joka tapahtui Espanjassa. Kuten tiedätte, Espanjassa äskettäin kansallisen uudistus, ohjelman puitteissa oli tällainen energia-alueen televiestinnän ja postisektorin sääntelijöiden yhteiskokous Espanja, Espanjassa. Komissio näki tämän hieman epäilevältä kannalta ja esitti useita vastalauseita hallitukselle ja komissio sanoi, että se tulee seuraamaan hyvin läheltä tämän kansallisen, äskettäin luodun kansallisen kilpailuviranomaisen luomista. Millä tavalla nyt tämä seuranta on toteutettu ja minkälaisen arvion esittäisitte siitä? Kiitos sitten herra Ransdorf. Kiitos. Kolme kysymystä. Ensinnäkin kun aiemmin kolmatta energiapakettia valmisteltiin, niin arvoisa kollega Runet Morgan otti keskusteluun mukaan käsitteen energiaköyhyys. Se on tärkeä tekijä. Haluaisin tietää, että miten te tätä ongelmaa käsittelette niin, että yhtäläisesti päästäisiin käyttämään energiapalveluja kautta eu alueen. Koska on alueita, joilla on vaikea pääsy energiapalveluihin. Toinen kysymys. Me, jotka olemme olleet tässä valiokunnassa pidempään, kuten arvoisa puheenjohtaja, niin tiedämme, että oli tiettyjä poikkeuksia kansallisten sääntelijöiden koordinoinnista. Esimerkiksi Saksalla oli poikkeuksia, jotka koskivat tätä kansallisten sääntelijöiden keskeistä koordinaatiota. Heillä oli hyvin erityinen asema. Minulle on kerrottu, ehkä voisitte vahvistaa, sen, että nyt nämä poikkeukset ovat poissa. Ja kolmas huomio energiaunionista. Sekin on täällä mainittu. Herra Busek tämän idean tuotti aiemmin. Nyt meillä on komission jäsen, jonka salkussa on energiaunioni. Minulla on se tunne, että teillä olisi joku ajatus tästä energiaunionista, mutta voisitteko kertoa sen ajatuksen meillekin. Kiitos kollega. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä salista? Ei näy, joten haluaisin pyytää ehkä aloittaa sääntelyneuvostosta, jos sopii. Thank you for the range of questions. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kysymyksistä, korkeanlaatuista kysymyksistä. Minä vastaan yleisempiin kysymyksiin edustaja Petersen hallinnosta. Sieltä vuoteen 2025 tähän liittyi monet kannanottot sidosryhmiltä, joita kuulimme. Mä liikkeelle siitä, mikä mielestäni on onnistunut. Eli jos jokin asia ei ole rikki, niin sitä ei kannata lähteä korjaamaan. Eli virasto ja sen sisäinen rakenne, se miten sitä valvotaan, on ollut hyvin tehokas tasapainossa oleva sääntelykoneisto ja ehdottaisin, ettei lähdetä muuttamaan sitä, miten mekanismit eri tekijät toimivat yhteen, vetoomuksia hoitavat hallinnolliset tahot, johtajat ja säännöt, jotka liittyvät avoimuuteen. Kaikki on tasapainossa. Olemme kuitenkin sitäkin mieltä, että enemmän huomiota pitäisi kiinnittää joihinkin uusiin tahoihin, näihin niin kutsuttuihin ensoihin, jotka luotiin kolmannessa energiapaketissa. Ei siksi, että olettaisimme, että tässä on jotain pahaa tai synkkää, mutta on ajateltava sitä, miten paljon työtä nämä tekevät tulevaisuudessa. Työtä on paljon enemmän kuin nyt komissiolla tai muilla ei ole riittäviä mahdollisuuksia hoitaa näitä tehtäviä ja siksi tarvitaan mielestämme enemmän jonkinlaista seurantaa valvontaa. Nyt sanomme komissiolle vain, että mielestämme meidän pitää katsoa, onko tämä käsitys oikea käsitys. Virastolla on yhteistyö siellä omassa nimessään jo. Ja jos voin kutsua nyt kansallisen sääntelyviranomaisen edustajan, olen ollut kolmannesta paketista eteenpäin tässä mukana. Tukisin epävirallisempaa yhteistyötä. sen neuvoston yhteistyötä, myös yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten suuntaan. Minä aloitin työn 12 vuotta sitten, kauan aikaa sitten. Ja kun tulin siihen brittitilanteesta, niin meillä oli hyvin vähän yhteyksiä muihin kollegoihin. Tämä ei ollut mikään brittiongelma sinänsä vain hyvin vähän yhteyksiä oli kautta Euroopan. No nyt kaikki tuntevat toisensa, tilanne on ihan toinen. On olemassa yhteyksiä alueellisten järjestöjen kanssa ja yhteydet virastoon ovat olleet yleensä, yleisesti ottaen erittäin hyvät. Näin voidaan sanoa, onko tämä ollut tehokasta vai pitäisikö meidän katsoa, saisimmeko aikaa tai muutakin hallinnon osalta avoimuus ja tiedon virtaminen – markkinoille, kun ajatellaan kehityssuunnitelmia, ajatellaan arvioita, joita ennalta esitetään talven tulosta ja niin edelleen. Kyllä asiat ovat paranemaan päin. Me näimme lopullisen esimerkin, kun puhutaan infrastruktuuripaketin kehittelystä. Te mainitsittekin sen. Kansalliset sääntelyviranomaiset pystyvät hyvin läheisessä yhteistyössä tekemään yhteistyötä – ottaen huomioon tarvittava lainsäädäntö. Myöskin ajateltava, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, olettaisin tämän henkilökohtainen vakaumukseni, että koska integraatio lisääntyy, virastoa käytetään yhä enemmän hankalien kysymysten ratkaisemaan. Nyt jos on kiistaa, niin tällainen kiistojen ratkaisumekanismi on osittain jo olemassa. Oletan, että sen työ lisääntyy. Integroidut markkinat – tehokkaat markkinat vaativat tätä. Eli johdonmukainen integroitu järjestelmä vaatii tätä. Tämä vastaukseni ensimmäiseen. Edustaja Ramstos, kolme kysymystä. Energiaköyhyys. Nyt on tarpeen määritellä haavoittuvaiset kuluttajat, mutta tässä on selkeä ero pohjoisen Euroopan pohjoismaiden välillä, jotka pitävät tätä energiaköyhyyskysymystä – sosiaaliturvajärjestelmän eikä niinkään energiajärjestelmän ongelmana. Yhdistyneessä kuningaskunnassa olen tehnyt työtä ja tämä on parempi lähestymistapa. Energiaköyhyys ei liity siihen, kuinka suuri määrä käytetään energiaa, vaan kyse on siitä, miten sosiaaliturvajärjestelmä toimii. Euroopan tasolla ei ole virastossa kovinkaan paljon tehty työtä tämän asian parissa, kun Kyse on hyvin erilaisista haasteista, kun on kyse kylmästä talvesta pohjoisessa tai Portugalin tai Espanjan talvesta. Mutta tietoisuus on tärkeää ja tämä pala ehkä Pettersenin kohta myös ehkä tässä voidaan nähdä jotain parannusta, mitä poikkeuksiin tulee. Voidaan sanoa tein, että se on täysin mukana oleva jäsen. eikä kyse ole siitä, että komissio epäilisi tätä riippumattomuutta. Jos ajatellaan energiaunionia, niin se mikä on varmaa on se, että energiaunionin pitäisi puuttua niihin kysymyksiin, joita ASER hoitaa. Yksi näistä kysymyksistä tässä viittaisin puheenjohtajan rajojemme laajentaminen. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan energian saannin turvaamista. Meillä on rajalliset resurssit. Me olemme pyrkineet etenemään tässä, jotta voidaan katsoa unionin rajojen ulkopuolelle, saada muita tahoja mukaan viraston koulutukseen ja niin edelleen. Integroidut energiamarkkinat luovat kyllä – sydämen ytimen tulevaan energiaunionin ja vahvistavat varmasti mahdollisuuksemme. Katasan Ruiz, edustajan kysymys, joka liittyy Espanjan tilanteeseen. Minulla ei ole oikein nyt lisättävää, mutta jos ajatellaan, miten uudet järjestelyt ovat toimineet, esimerkiksi Alankomaissa ja muutkin maat katsovat tällaisia yhdistettyjä järjestelyitä. Sääntelyviranomainen vaikuttaa vaikuttaa todella tehokkaasti työhömme arvokasta tietoa saadaan nyt televiestinnän ja energian alalta. Ja, nyt sitten johtaja voi vastata näihin vaikeisiin kysymyksiin. Niin, kiitos. Kovin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kävisin ne läpi. Remitasetus viimeiseksi siinä varmaan on suurimmat haasteet. Herra Koffert, puhuttiin yhteenliittymistä, yhteenkytkennöistä ja miten olennaista on, että pystymme varmistamaan, että kapasiteettia on käytössä ja sitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Varmaankin olette tietoisia, että kun puhutaan yhteis- yhteenkytkentäkapasiteetin kehittämisestä, niin on uusi asetus, asiasta, joka hyväksyttiin viime vuonna. Ja sen ensimmäinen implementointikierros olikin yhteisten intressien määrittäminen, joka on sitten EUn toimielinten reaktio siihen ongelmaan, että varmistetaan, että infrastruktuuria kehitetään missä tarpeen. Sen vuoksi on prioriteettihankkeet olemassa, jotka sitten hyötyvät useista eduista mahdollisuus kustannusten jakamiseen yli rajan ja mahdollisesti myös eurooppalaisen rahoituksen saaminen, mutta lyhyemmällä aikavälillä, koska uuden infrastruktuurin kehittäminen vie aikaa, pitäisi myös varmistaa, että käytössä oleva infrastruktuuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sähkö, markkinoiden yhdistäminen saa aikaan tässä tuloksia. Ehkäpä voin näyttää, jos mennään sivulle 50, jos nyt diat saataisiin takaisin. Tässä on sitten, että siellä missä markkinoiden yhdistämistä ei ole toteutettu, niin siellä sitten korkeamman hinnan alueelta menee matalamman hinnan alueelle. Jopa 30 prosenttia on sitten sen osuus. Siis onko se kuva 50? Siis 40-30 prosenttia ajasta käy, niin sitten siellä ihan oikealla kuvassa, siellä on raja Unkarin ja Slovakian välillä. Siinä on aika suuri osa tunteja 2012 ja 2013. Miksi? Miksi? Energia on oppinut virtaamaan oikeaan suuntaan, koska 2012 tämä markkinoiden edistäminen otettiin tällä rajalla käyttöön. Siis siitä saadaan tuloksia. Tässä on todista kentältä asiasta. Ja sitten seuraava kuva. Tiekurssina nähdään, mitä, miten paljon sosiaalista hyvinvointia menetetään tällä hetkellä sillä, että ei käytetä yhteenkytkentöjä oikealla tavalla. Ja tästä on monia useita esimerkkejä. Se on todellakin prioriteetti ja meidän ponnistuksemme kapasiteetin jakamisessa kaasussa ja markkinoiden kytken yhdistämisessä sähkössä on tätä. Haluamme vapaaehtoista toimeenpanoa, koska haluamme, että ongelmaan puututaan paljon nopeammin kuin, kuin mitä kestää sääntöjen, virallisten sääntöjen hyväksyttäminen ja toimeenpaneminen. Sitten herra Turmes. Mutta kuten sanoin, siis Vähittäiset tukkuhinnat. Kyllä me, meitä tämä asia hämmensi, koska tässä meillä on kaksi ulottuvuutta. Toinen, onko korrelaatiota sen välillä, että mikä on energiaosa tukkuhinnasta, ei kun sori, energian osuus vähittäishinnasta ja tukkuhinnasta. Tässä pitäisi olla korrelaatio. Ja tässä huomataan, että korrelaatio ei päde kaikkialla. Ehkä mä voin suunnata teidät toisen diakuvan pakeelle jossa nähdään, että joissakin maissa tämä korrelaatio toimii kivasti siellä alhaalla. Energiansuus vähittäismyyntiin, ei kun sori, energiaosuus vähittäis- ja tukkuhinnoissa korreloivat, mutta joissakin maissa eivät. Ja tämä on tämä ensimmäinen näkökohta, joka pitäisi ottaa huolta. Todennäköisesti kyse on kilpailusta. Sitten kokonaisvähittäishinta. Mainitsinkin jo, että energian osuus on vain pieni osa useimmissa tapauksissa, paljon vähemmän kuin 50 prosenttia kokonaishinnasta. Joten odottaisi, että tämä korrelaatio menetetään siitä, että on pieni osuus loppuhinnasta, joka heistä energian osuutta. Niin toimittajan vaihto, siitä olemme huolestuneita, ei tapahdu vaikka aika merkittäviä säästöjä voidaan tehdä. Ja tässä sitten viittaan diakuvaan 47. Tässä on etsitty korrelaatiota sen välillä, että voidaan säästää vaihtamalla ja vaihtoasteita. Tiettyä positiivista korrelaatiota on kaasussa, paljon vähemmän sähkössä, mutta nähdään myös sellaisia, joissa tätä ei tapahdu. Satoja euroja voitaisiin säästää. Saksassa erityisesti ei kuitenkaan vaihdeta. Tähän asiaan pyritty keskittymään paljon enemmän ja ensi vuonna vielä enemmän. Herra Seljukotis, olette huolissanne tai mietitte, että mikä rooli Euroopan tasolla on joissakin elimissä. Täytyy sanoa, että tie käy kohti suurempaa eurooppalaistumista koko energia-alalla. Suurempi rooli Enzo Eelle ja Enzolle toisaalta, siis virastolle, mutta joka tapauksessa tunnustetaan kansalliset erityispiirteet ja kansallisten sääntelyiden toimivalta. Tässä täytyy löytää kohennettu resepti yhteistyölle ja koordinoinnille Euroopan tasolla. No sitten varmaankin palaisin remitasetukseen. Sen jätin tähän viimeiseksi. Tapauksia. Niin, kyllä tapauksia on jo tulossa. Tällä hetkellä ei ole tätä uutta seurantakehystä toiminnassa. Se on valmis periaatteessa, järjestelmä on valmis, sitä on kehitetty viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana. Mutta raportointivelvoite kaupankäyntitiedoista tulee voimaan vasta ensi vuoden lokakuun tienoilla. Mutta markkinaväärinkäytösten kielto on ollut olemassa jo 2011 joulukuusta lähtien. Eli tapauksia meille raportoitu markkinapaikoilta, yksittäisiltä markkinoille osallistujilta, joihinkin on puututtu meidän toimestamme sääntelijät paljolti ad hoc pohjalta mutta tapausten määrä on kasvanut vuonna 2014. 50 tapauksesta, josta meille on ilmoitettu, yhtä paljon taitaa olla sisäpiirikaupankäyntiä, markkinoiden väärinkäyttöä. Siis se oli viisi. Viidessä tultiin siihen tulokseen, että jotakin remit-asetuksen sääntöä rikottiin. Miten tämä sitten liittyy resursseihin? Kuten sanoin, niin tällä hetkellä käsittelemme 30 tapausta suunnilleen vuodessa. Ja minulla on kuusi henkilöä tällä hetkellä. Jos nyt tehtäisiin tämä livenä, niin tämä tehtävän saisi kuusi henkilöä. Tällä hetkellä tapauksia tutkii vain kaksi. koska loput sitten IT-järjestelmien parissa työskentelevät ja Remitin toimeenpanossa. Minun arvioni on, että tarvitsemme todennäköisesti 20-25 henkilöä tekemään tämän työn kunnolla. Ja kuten sanoin, arvioni on saanut tukea sääntelyneuvostolta ja hallinnolliselta neuvostolta. Ne perustuvat hyvin yksityiskohtaiseen analyys, analyyseihin henkilökunnasta, jos haluatte nähdä monivuotisen henkilöstösuunnitelman, siellä on monia sivuja siitä, miten remittiä toimeenpannaan tehokkaasti ja siellä on myös resursseista. Ne ovat myös kovasti sopusoinnussa sen kanssa, mitä muut viranomaiset ja yksiköt, joilla on samat tehtävät, itse asiassa käyttävät tällä hetkellä. Eli tässä on haaste. sitten kun tämä järjestelmä on toiminnassa ja sitten kun kaupankäyntiraportointi ja perustietojen raportointi on käytössä, niin saamme niin paljon hälytyksiä, että me selviä. Noin puoli miljoonaa kaupankäyntitietopointia päivässä, milloin ehkä miljoona yksikköä. Eikö tätä määrää voida hoitaa? Vai kuudella henkilöllä? Vaikka olisi hyväkin järjestelmä. Hyvä järjestelmä puuttuu epätavanomaisiin tapauksiin, mutta sitten epäilyttävien epätavanomaisten välillä tehdäkseen eron täytyy hyvin asiantuntijoita. Se saattaa olla ongelma. Liittyykö tämä sitten vertaisarvoisetuksen uudistamiseen? Kyllä tietysti joku, joku osa markkinaväärinkäytöksistä ovat olleet jollain tavalla väärinkäytöksiä siinä suhteessa, miten nämä niin sanotut benchmarkit toimivat, on siinä muutakin. Tietysti uudet säännöt auttavat, mutta se on suhteellisen pieni osa ongelmaa. Kiitos. Um, thank you much. Some remarks. Thank you. Um, Chairman, I'm very grateful to take the floor again, but I just want to... Kiitos puheenjohtaja. Mielelläni käytän vielä puheenvuoron, mutta kenties tässä nyt vähän hukataan ö, metsä puiden tieltä. Me uskomme, että me tarvitsemme henkilökuntaa ja Tämä tarve on paljon suurempi kuin mitä komissio ehdottaa. Me tällä hetkellä olemme työohjelmavaiheessa ja se on, siitä tulee lopullinen vasta, kun lopullisesti päätetään talousarviosta. Mutta tälle valiokunnalle nyt sanomme ja arvost, kyllä tiedämme, että tämä ei ole budjettivaliokunta, mutta aikaisemmin tämä valiokunta on tukenut meitä niissä vaikeuksissa, joita on ollut Me uskomme, että on mahdotonta hallinnoida remitin prosessia ilman resurssien parantamista. Ja ilman tätä ensi vuonna koko järjestelmä on vakavissa, vakavien haasteiden edessä, joten kollegojen täällä parlamentissa täytyy olla tietoisia tästä. Samoin talousarvioviranomaisen täytyy olla tietoinen tästä, kun vuoden lopussa tehdään näitä budjettipäätöksiä. Tämän vuoksi me halusimme tämänkin viestin tuoda nyt teille tänne. Kiitos, kiitos vieraille kaikista antamistanne tiedoista. joita ITRE-valiokunta sai. Tieto kaikille teille. Ensimmäinen ASEARin yhteysryhmän kokous ASEARin edustajien kanssa, molemmat vieraamme. Sitä on ehdotettu joulukuun toiselle viikolle todennäköisesti 9. joulukuuta, mutta se pitää vielä vahvistaa tietysti. 9. joulukuuta, hyvin tärkeää aseiden yhteysryhmän jäsenille ITRE-valiokunnasta. Läheisiä yhteyksiä nimittäin täytyy ylläpitää. Ja nyt jos sopii, sanoisin kiitokset vierailusta ITRE-valiokunnassa. Ei varmaankaan viimeinen vierailu ollenkaan, koska meitä kovasti kiinnostaa, ei pelkästään yhteisryhmäämme, siinä on noin 16 kollegaa, vaan koko valiokunta on kovin kiinnostunut keskusteluista kanssanne. Energian sisämarkkinat, tärkeimpiä asioita kaikille meille. Ydinasia Euroopan energiayhteisön kannalta muutama kuukausi sitten. Ja nyt energiaunioni on melkein sama. Poliittinen idea, hyvin tärkeä EUlle. Ei uusi, ei uusia hallinnollisia yksikköjä, energiayhteisö tai unioni, ei ollenkaan. Mutta ideatasolla vahvaa. Miten energia-asiaa hallitaan EUssa? Kiitos vielä kerran. Hyvät kollegat, hienoja uutisia teille. Huomenna kello yhdeksän kolmasosa kokoustamme. Nyt meillä on koordinaattoreiden kokous, joten koordinaattorit vielä tunti lisää kokousta. Kolmesta viiteen minuuttia breikkiä, koska meidän pitää olla sitten yksin salissa. Valitan, että näin täytyy ilmoittaa teille.